Yes. Mm-hmm. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme kokouksemme. Ensimmäinen kohta iltapäivän esityslistalla on keskustelu valtio Latvian tilannekatsauksesta. Meillä on täällä läsnä ministeri, olta hyvä. Dear Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Jatkan omalla äidinkielelläni, latvian kielellä. Minulla on kunnia olla täällä tänään ja kertoa Latvian puheenjohtajakauden saavutuksessa oikeuden alueella. Vuoden alussa kerroin suunnittelmista ja korostin että oikeuden alan toimia. Ne ovat yhä enemmän ne sidoksissa talouskasvuun ja sisämarkkinoiden kehittymiseen ja vahvistamiseen. Näin ollen yksi prioriteeteistamme ja tehtävistämme koski sitä, että edistettäisiin kilpailukykyisen Euroopan edistämistä. Tämä prioriteetti huomioiden jatkoimme työtämme oikeuden alueella. Tällä hetkellä on keskeistä helpottaa oikeussuojakeinoja kansalaisille ja yrityksille ja vähentää byrokratiaa on myös erittäin keskeistä vähentää tuomioistuin käsittelyjen kustannuksia, jotta voidaan helpottaa ja parantaa rajat ylittäviä menettelyjä. Oikeus, oikeus kasvun puolesta on yksi prioriteetteistamme puheenjohtajakaudellamme. Kiinnitimme erityistä huomiota useisiin ehdotuksiin, Mainitsen niistä muutaman. Asetusilla muutettiin maksukyvyttömyysmenettelyä, tavaramerkkiuudistukset, toisekseen ja kolmannekseen asetus, jolla kumottiin julkisten asiakirjojen julkaisuvaatimuksia. Sitten neljännekseen vähäisiä vaateita koskeva asetus ja sitä koskeva menettely. Viidentenä neuvoston suositus, joka koski videokonferenssien käyttöä ja edelleen osakkeenomistajia koskeva direktiivi ja, ja osakeyhtiötä koskeva direktiivi ja vielä asioita, jotka koskevat yleisiä tuomioistuin uudistuksia. Edelleen kolmansien maiden pääsy Haagin yleissopimuksen koskien lapsikaappauksien siviilioikeudellisia näkökohtia. Voisin tyydytyksellä todeta, että olemme saaneet aikaan paljon. Tulin tänne suoraan Luxemburgista viimeisimmästä ministerikokouksesta. Asiantuntijamme ovat te- tehneet todella kaikkensa, jotta päästiin eteenpäin mahdollisimman paljon. Haluaisin aivan aluksi todeta, että 13.3. oli tärkeä päivä. Neuvosto silloin hyväksyi poliittisen sopimuksen Euroopan parlamentin kanssa koskien sitä, että muutettaisiin maksukyvyttömyysmenettelyä käsittelevää asetusta ja näin varmistettiin, että tehokkaat uudenlaiset rajat ylittävät menettelyt yksilöille ja yrityksille Euroopan tasolla. Uskon, että on hyvin tärkeää, että tämän asetuksen kautta saamme toisen mahdollisuuden niille yrityksille, joilla on rahoitusvaikeuksia. Eikä tarvita ei välitöntä konkurssimenettelyä, vaan voidaan hakea ratkaisuja maksukyvyttömyysseikkojen kautta. Huhtikuussa järjestimme kansainvälisen keskustelun maksukyvyttömyysasetus Euroopassa nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät. Euroopan lainsäätäjät, hallitusten edustajat, alan toimijat ja muut keskustelijat jakoivat kokemuksiaan ja kertovat lähestymistavoistaan ja käytännöistään eri maissa maksukyvyttömyyden alalla. Yksi kaikkein tärkeimmistä saavutuksista, jonka haluaisin mainita, koskee sitä, että yhdessä teidän ja komission kanssa saimme tavaramerkkiuudistuksen valmiiksi. Tavaramerkkipaketin kautta voidaan varmistaa, että olemassa olevasta järjestelmästä saadaan uuden aikaisempi. Rekisteröinnistä tulee helpompi yrityksille ja järjestelmästä tulee tehokkaampi ja kustannuksia voidaan myös pienentää. Tässä suhteessa haluaisin kiittää Rova Wikströmiä. Hän ei ole kyllä täällä paikalla – mutta verkon välityksellä näin suoratoistoa hyödyntäen haluaisin kiittää häntä suuresti. Sitten tekijänoikeus ja asiat ovat olleet erittäin tärkeitä. Kaudellamme 3.4. maaliskuuta järjestimme konferenssin, jonka kautta pyrittiin saamaan näkemyksiä Euroopan ja Latvian maailman kehityksestä ja trendeistä tällä alalla. Tilaisuudessa oli paljon osanottajia ja siellä oli merkittäviä henkilöitä, kuten VIPO-järjestön johtaja, Euroopan patenttiviraston johtaja ja Ohimin johtaja olivat kaikki mukana ja osallistuivat keskusteluihin. Itse asiassa tämän korkeamman tasosta joukkoa tälle alalle ei olisi ollut mahdollista saada kerättyä. Pitkien asiantuntijoiden kanssa käyttävien keskustelun jälkeen eilen neuvostossa päästiin sopimukseen koskien asetusta, jolla kumotaan vaatimukset, jotka koskevat asiakirjojen laillistamista. Tämä on erittäin käytännönläheinen väline, jolla helpotetaan ihmisten liikkuvuutta Euroopassa – ja mahdollistetaan eurooppalaisen sivil... todistuksen käyttöä ilman liikaa byrokratiaa. Toivon, että hyvin pian voimme aloittaa trilogin ja pian lähitulevaisuudessa voimme sitten keskustella. Voimme sitten keskustella tästä välineestä. Sitten vielä teknisistä ja poliittisista keskustelusta, niitä käydään edelleen, jotta löydettäisiin tasapaino teidän toiveidenne ja neuvoston toiveiden välille koskien sitä, että muutettaisiin vähäisiä vaateita koskevaa menettelyä. Todella toivon, että pääsemme kompromissiin Latvian puheenjohtajakauden kahden viimeisen viikon aikana. Oikeusministerinä minulle olisi suuri kunnia, mikäli puheenjohtajakauden yksi kruunaavista ponnistelusta olisi juuri se sopimus, jolla hyväksyttäisiin tämä yksinkertaistettu rita-asiamenettely. Asia haluaisin kiittää edustaja Gering Odenbergia hänen tekemästään työstä. alan uudistusta parissa olemme käyttäneet uutta teknologiaa rajat ylittävissä tuomioistuinmenettelyissä on äh, todettu, että, että videokonferenssien kautta voidaan nopeuttaa menettelyjä ja vähentää kustannuksia. Minulla on, onkin suuri ilo ilmoittaa, että oikeusministeri ministerit hyväksyivät neuvoston suosituksen koskien videokonferenssien käyttöä tuomioistuimessa. Uudenaikaiset teknologiaa hyödyntävät tuomioistuimet ovat tulevaisuutta ja nyt olemme todella menossa eteenpäin kovaa vauhtia tällä saralla. Latvian puheenjohtaja valtio tietää esimerkkejä monista maista, joissa käytetään videokonferensseja hyvin aktiivisesti. Myös Latviassa näin tehdään. mikäli tuomioistuimet, tai, tai tuomioistuimet olivat aika varovaisia alussa, mutta tänä päivänä ei ole enää tuomareita, jotka, jotka kritisoisivat tätä menettelyä. Ja tämä on helpottanut tuomioistuimien käyttöä ja, ja vähentänyt myös taakan kasaantumista tuomioistuimiin. Tämä on yksi hyödyllinen väline, jonka kautta olemme voineet parantaa tuomioistuimen työskentelyä Latviassa. Latvia puheenjohtajavaltiona on toiminut aktiivisesti kauppalain alalla edistääkseen ja parantaakseen ymp- liikeympäristöä, liiketoimintaympäristöä ja kilpailukykyä. 25. maaliskuuta jäsenvaltiot hyväksyivät Latvian puheenjohtajavaltion kompromissiin, koskien osakkeenomistajadirektiiviä, jonka kautta saatoimme hyväksyä valtuudet kolmikantaneuvottelujen aloittamiseksi. Kyseessä on eri sidosryhmät ja, ja pörssissä ratut yritykset ja niiden asioiden hoito, joka on tärkeä nykyisenkin kriisin aikoina. Kun huomioidaan, kuinka merkittävä tämä asia on, järjestimme Latviassa – yrityshallintoa koskevan konferenssin, jonka tarkoituksena oli edistää kilpailukykyä digitaalialalla. Ja keskustelimme myös ongelmista, jotka aikaisemmin mainitsin. Puhumme myös uusista kehityskuluista yrityshallinnon alalla, e- sähköisten välineiden käytöstä ja muista asioista, jotka ovat tärkeitä sijoittajille, yritysten hallintoelimille ja tarkastaville tahoille. 28. toukokuuta kilpailukykyneuvostossa päästiin sopimukseen ja hyväksyttiin valtuudet neuvotteluiden aloittamiseksi Euroopan parlamentin kanssa koskien yhden miehen yhtiödirektiiviä. Mielestäni tämä on hyvin käytännönläheinen asia jonka kautta voidaan perustaa yrityksiä jatkossa paljon helpommin. Ja voidaan myös rekisteröidä yhtiöitä mm, verkossa niin, että pääoma on vain yhden euron edestä. Tämä olikin yksi Latvian puheenjohtajakauden prioriteeteista. Tietenkin tässä tapauksessa kullakin jäsenvaltiolla – on vielä jonkin verran äh, turvamarginaalia niin, että voidaan välttää näiden järjestelmien väärinkäyttö. Latviassa me olemme saaneet hyviä kokemuksia näistä parannetuista menettelyistä. Jatkamme edelleen työtä yleisen tuomioistuimen uudistusten parissa, jotta voisimme vahvistaa EUn kansalaisten luottamusta tuomioistuimiin. Neuvosto on sopinut menettelystä, joka koskee lisää tuomareiden nimittämistä. Ja kunhan ja odotamme sitä, että tuomioistuimen uudistukset astuvat voimaan. Nyt haluaisin kiittää teitä tuestanne. Tässä asiassa olemme tehneet yhteistyötä kanssanne kuuden kuukauden ajan. Kuuntelimme teidän kantoja ne nelinkeskisessä vuoropuhelussa. Pyrimme löytämään yhteisiä linjoja ennen neuvoston kokouksia ja halusimme, että saaneet to- aika varhaisessa vaiheessa toisen käsittelyn sopimukset parlamentin ja neuvoston välillä. Näin, tässä emme kuitenkaan onnistuneet, mutta neuvosto pyrkii hyväksymään ansansa 23.6. sisä- ja oikeusasioiden neuvostossa. Sitten todella puhumme unionin yleisen tuomioistuimen uudistuksista. Vielä sanoisin seuraavaa. Olen, meidän on katsottava kauas. Meidän olisi nähtävä Euroopan unioni tulevaisuuden perspektiivistä, eikä ainoastaan niin, että, että katsotaan seuraavaa neljä viittä vuotta. Uskon vakaasti, että mitä mitä kauemmas tulevaisuuteen kykenemme näkemään, sitä nopeammin pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, että uudistus on tarpeellinen. Siihen voisi liittyä myös menettelyä koskevia uudistuksia ja tuomioistuimen henkilökuntaa koskevia uudistuksia. Latvia Puheenjohtaja valtiona hyväksyi eilen sen, että Euroopan unio tulee hakemaan äh, tähän Haagin yleissopimukseen vuodelta 1980 koskien lapsien kauppauksia ja Singaporea. Andorra tulisivat mukaan äh, lapsien asiat ovat aina olleet tärkeitä meille ja nyt olemme tyytyväisiä siitä, että pääsemme eteenpäin lapsen, lasten oikeuksien kansainvälisissä asioissa. Meillä oli eilen viimeisin kokous Luxemburgissa. Tämän kuuden kuukauden aikana meillä on ollut ilo ja kunnia tehdä työtä, mutta kausi on nyt päättymässä. Olen iloinen näistä saavutuksista luonnollisesti, mutta olen myös hieman surullinen. Jonkinlainen tyhjyyden tunne tässä tulee eteen, kun tämä mahtava tiimi, jonka kanssa olen tehnyt työtä viimeisten viiden, kuuden kuukauden aikana, nyt sitten hajoaa. Meillä on ollut aikamoinen, aikamoinen työtaakka ja kiire. Ja varmaankin nyt kaikki tämä muuttaa muotoaan, mutta minulla on kyllä hyvän, erittäin hyvät muistot tästä puheenjohtaja kaudesta ja toivon, että kaikilla voisi olla mahdollisuus kokea vastaavaa tavalla tai toisella. Olemme vakuuttuneita siitä, että tulevalla Luxemburgin puheenjohtajakaudella voidaan toimia yhtä nopeasti ja menestyksekkäästi kuin aikaisemminkin. Haluaisin vielä kiittää Euroopan parlamentin jäseniä. Kiitän teitä ymmärryksestänne ja yhteistyöstänne Haluaisin kiittää teitä ehdotuksistanne ja siitä, että voimme tänäänkin tavata. Kiitoksia. We thank you. Kiitämme teitä, arvon ministeri, tästä selkeästä katsauksesta. Puheenjohtaja kautenne tavoitteisiin ja aikaansaannoksiin. Tämän on tarkoitus olla keskustelu, joten nyt pyydän jäseniä esittämään kommentteja. Geringer. E, chciałam e, pogratulować e, prezydencji. Kiitos. Minä haluan vilvittömästi onnitella Latviaa. Tämä on ollut tehokas, konkreettinen puheenjohtajakausi. Ja haluan myös kiittää heitä siitä innokkuudesta, jolla he tarttuivat härkää sarvista. Ja nämä olivat kyllä merkittäviä haasteita, joita kohdattiin heille, jotka joskus ei, ei tunne näitä kaikkia haasteita, joita on edessä, ja usein sellaiset maat, joilla on puheenjohtaja kasvasta ensimmäistä kertaa, niin onnistuvat paremmin kuin rutinoituneet puheenjohtajavaltiot. Osallistuin komikantaneuvotteluun ja tässä meidän valiokunta hyväksyi suuren paketin. Tässä käytiin vaikeita pitkällisiä neuvotteluja. Ja me pelkäsimme, että asia ei saada loppuun käsiteltyä Latvian puheenjohtajakaudella. Onneksi tämä asia saatiin loppuun käsiteltyä. Ensi viikolla myös kolmikanta neuvottelut koskien vähäiset vaatteet direktiiviä. Mm, tässä oli vielä melko kaukana parlamentin ja neuvoston näkemyksen suhteen, mutta tiedän kuinka diplomaattisesti pohjoittavaltio saa toimia. Uskon, että tässä onnistutaan. Olen äärimmäisen onnellinen, että olen saanut tehdä yhteistyötä Moisen tiimin kanssa. Kiitos. Karim. Karim. Minister, thank you very much for... Kiitoksia, kiitoksia ministeri, että tulitte tänne paikan päälle, tänne valiokuntaan. Ja pidän hyvänä teidän laajaa työtä, mitä olette tehneet Latvian puheenjohtajakauden aikana näinä menneinä kuukausina. Mutta se on kaksi asiaa vielä, jotka olisin ottaa vielä esille se voi olla lisätietoja näistä. Toivottavasti näin voimme sitten suunnitella, miten etenemme tästä eteenpäin. Ensimmäinen koskee asiaa, jota tällä hetkellä työstetään Euroopan tuomioistuimen järjestelmään ja tuomarin nimitysjärjestelmään liittyen. Minua kiinnostaisi kuulla tarkemmin, mitä neuvoston tai tehdä tämän suhteen ja mitä te näette tässä. Onko tässä vielä mahdollista nopeuttaa toimia, kun tässä on ollut vajavaisuuksia, joita teidän puheenjohtajakauden on pystynyt tässäkin ottamaan esille. Sitten toinen asia. Tietenkin tässä on suuri ero kansalaisten ja unionin välillä tällä hetkellä. Me EU-tasolla pyrimme tekemään monia toimenpiteitä, että kansalliset parlamentit, niillä on sitten enemmän sananvaltaa Euroopan unionin toiminnassa. Mutta näistä keskusteluista, joita olette käyneet puheenjohtajakautenne aikanne, onko teillä mitään osviittaa antaa meille, miten voimme tästä jatkaa eteenpäin? Kiitoksia. Mr. Buddha. Buddha. Domnul președinte, mulțumesc. Îmi se scuze pentru întârziere, însă am avut alte angajamente la o altă comisie, unde eram Anteeksi, mä tulin vähän myöhässä, koska jouduin osallistumaan pari esittelijän toisen valiokunnan kokoukseen. Minäkin haluaisin onnitella Latvian puheenjohtajan valtiona sen työskentelytavoista viimeisten kuuden kuukauden aikana. Olen pahoillani siitä, että aika kului niin nopeasti. Min, minullakin oli mahdollisuus tehdä työtä puheenjohtajavaltion kanssa hyvin monimutkaisen asian parissa, mutta se oli kuitenkin hyvä mahdollisuus niin että saatan jälleen kerran osoittaa, että puhumme täällä yhteisistä eduista Euroopan unionista, 28 maan eduista. Meillä on tällainen ainutlaatuinen tilaisuus tehdä yhteistyötä. Ja näin voidaan välttää etäisyys kansalaisten ja EU-toimielinten välillä. Puhun tässä eurooppalaisesta vähäisiä vaateita koskevasta menettelystä. Toivon, että ensi viikolla saadaan kaikki tätä koskevat neuvottelut päätökseen, koska tähän liittyy hyvin tärkeä näkökohta, jota ei ole vielä ratkaistu. Se koskee työoikeutta. Esimerkiksi työntekijä menee toisen Euroopan maahan tekemään työtä ja palaa sitten omaan maahansa ja voi sitten esittää kanteen omassa maassaan entistä työnantajansa vastaan. Jotkut valtiot eivät ole yhtä mieltä tästä, tästä menettelystä, koska näin voitaisiin hyväksyä uuden tyyppinen orjuus. Minä en usko, että eurooppalainen kansalainen voisi tehdä työtä ilman, että hänellä olisi myöhemmin mahdollisuus ja oikeus puolustaa omia oikeuksiaan. Kyseessä on todella näiden oikeuksien suojaamismahdollisuus. Kaikissa 28 maissa on tärkeää suojella omia kansalaisia. Tämä yhdistää meitä vaikeuksista riippumatta. Aivan kuten edustajan Geringer sanoi, niin tulevalla puheenjohtajakaudella tulee olemaan vielä paljon tehtävää. Kiitos. I do not see any other request for the floor. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näy. Josko ministeri vastaisi näihin esitettyihin kysymyksiin? Yes, thank you. Thank you. Kiitos ystävällisistä sanoista. Kiitos kysymyksistä. Kiitos Geringerille. Minä kiitän hedelmällisestä yhteistyöstä ja toivottavasti voimme jatkaa tätä hyvää yhteistyötä eri puitteissa, mutta toivottavasti tämä jatkuu vielä. Herra Karimin kysymys. Yleinen tuomioistuin. Mm, tämä on vaikea asia, kuten tiedämme. Toisaalta lyhyellä aikavälillä tämä voidaan kokea epäsuosituksi tavoitteeksi, joka ei kanna hedelmiä, kanna hedelmää lyhyellä aikavälillä Eurooppaan. Tämä on lyhyt näköinen katsantakatapa ja jos tätä katsoo eri näkökulmasta, niin pitkällä aikavälillä tullaan näkemään, että tämä oikeustapausten takauma ja oikeustapausten määrä tulee merkittävästi kasvamaan. Nyt alustetut oikeustapaukset ovat laskemaan päin, mutta näitä on kyllä merkittävä suma. Ja tämä aiheuttaa miljardien tappiot ja osa näistä miljardista saadaan takaisin kun saadaan nopeutettua oikeuden päätöksiä. Me annamme toisella kelle ja jätämme toisella pois. Tämä on kallis toimintatapa, liian kallis, sillä tämä prosessi on jatkanut, jatkunut jo liian kauan. Menettelyyn liittyvät muutokset eivät auta, vaan tuomareita tarvitaan enemmän. Latviassa on sanonta. Ahne maksaa kahdesti. Ja, ja ainoastaan rikkailla on varaa ostaa halpaa, myös toinen sanonta. Nämä kuvaavat hyvin tätä oikeusjärjestelmän tilaa, mikäli me emme ota tätä pitkän aikavälin näkemystä huomioon, niin tässä käy huonosti. 12 tuomaria aluksi siviilioikeuden tuomareista tulee yleisen tuomioistuimen tuomareita ja kahdeksan lisää yleisen tuomioistuimen 28 pitkällä aikavälillä. Mitä tapahtuu henkilökunnalle tuomioistuimessa? Juristi lingvistien määrä tulee nousemaan, jotain henkilöstöä vähennetään, mutta tämä on paras jättää tuomareiden itsensä päätettäväksi. Minulla ei muuta sanottavaa tähän uudistukseen liittyen. Tämä, nämä nelikanta neuvottelut eivät ole sojuneet toivotusti. Tämä on oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa esillä, joten joka tapauksessa Joten jos tämä nelikantatie ajatuu umpikujaan, niin oikein se sisäinen neuvosto voi olla tehokkaampi instanssi käsitellä asiaa. Kuinka saadaan kurottua tämä kuilu toimielinten ja kansalaisten välillä umpeen? Kuinka saattaa kansalaiset lähemmäksi Eurooppaa, lähemmäksi toimielimiä? suurin huolenaihe liittyy oikeuden ja liittyy tähän sääntelymenettelyyn, kuinka avoimia, kuinka helposti tämä menettely on, tämä lainsäädäntömenettely on kansalaisten ulottuvilla. Ihmiset, äh, kansalaiset eivät ole tietoisia lainsäädännön alkulähteestä, eivätkä menettelystä, joka tapahtuu esiripun takana, miten lainsäädäntömenettely alustetaan, eivätkä kansalaiset ole tietoisia aloitteista, jotka ovat aloitteiden takana. Tämä on kyllä asia, jota tulee harkita. Ymmärtääkseni Pohjoismaat ovat aktiivisia tällä saralla. Pohjoismaat tukevat avoimuutta ja haluavat tietoa. Ja varsinkin mitä tulee lainsäädäntöaloitteiden alkuperään, niin niiden suhteen meillä on kyllä paljon parannettavaa. Viimeinen kysymys on jokseenkin monimutkainen tämä Budan kysymys liittyen työntekijöiden oikeuksiin. Lisäksi nämä vähäiset vaateet lainsäädäntöön liittyen, niin neuvottelut ovat käynnissä jäsenvaltioiden kanssa. Tässä ei ole vielä siinä tilanteessa, missä haluttaisiin olla. Oikeudellinen arviointi on tarpeen. Toivottavasti tämä ei vielä liian kauan. Tässä ollaan saatamassa kompromissi. Ja me ojennamme tässä suhteessa viestikapulan Luxemburgille tulevana puheenjohtajavaltiona. minun mainio avustajani tässä kuiskuttelee, että me toivomme saavamme kompromissin aikaiseksi ennen heinäkuun alkua, mutta, mutta no, katsotaan miten käy tämä, koska siis lähdet vaateet asetusta Buddhalle minun on sanottava, että minä en ole pätevä toimivaltainen käsittelemään tätä asiaa. Me käsittelemme jo tuomioistuin asiaa, sitä kuinka saadaan kurottua toimielinten ja kansalaisten väliä kurtumpia, mutta tähän minä en kyllä nyt voi vastata tänään. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näy. Arvon ministeri, saisinko minä yhtyä tähän kiitosten kuoroon? Haluamme kiittää teitä ja kollegojanne siitä, mitä on tapahtunut viimeisten viiden ja puolen kuukauden aikana tässä valiokunnassa moni asia on ollut pöydällä ja me kiitämme puheenjohtajavaltiota, jota te edustitte. Puheenjohtajavaltio oli aktiivinen. Me olemme varsin kiitollisia tästä yhteistyöstä ja olen vakuuttunut, että tämä yhteistyö on mahdollista jatkossa myös teidän puheenjohtajakauden ulkopuolella. Kiitos kaikista ponnisteluista. Thank you. Yes, we, if you don't mind, oh, just, uh, because this morning. We have this morning. dear members, at the request of... Hyvät jäsenet, Geringerin pyydöstä, mikäli teille sopii, me otamme nyt esityslistan kohdan 30 käsiteltäväksi eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Göringellä on muita menoja, joten nyt siirrymme käsittelemään esityslistan kohtaa 30. Göringer, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałam e, zdać państwu krótką... Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti vetää yhteen e, viimeisimmän kolmikanta tapaamisen, joka pidettiin hiljattain. Seuraava kolmikantajan tapaus on tiistaina, eli hyvin pian. Toivomme, ja toivomme siksi, koska myös Latvian puheenjohtajan valtiona tukee meitä tässä toivossa ja halussa saada tämä asia pakettiin tiistaihin mennessä. Monet asiat on jo saatu ratkaistua meitä tyydyttävällä tavalla, joten en nyt esittele tässä kaikkia asioita, emme, enkä puutu kaikkiin yksityiskohtiin, mutta haluaisin esitellä tämän teknisen osan, koska joka tapauksessa poliittinen puoli pitää hyväksyä poliittisella tasolla. Ensinnäkin ne on selkeästi tahtoa käy, tehdä yhteistyötä neuvoston taholla ja Latvia puheenjohtajavaltiona valtiona on painostanut jäsenvaltioita ja se on ollut hyvin tärkeää ja sen ansiosta sopimuksella on nopeasti pääsemässä. Huomenna on epävirallinen kokous ja kuulen siellä sitten millaisia todellisia vaihtoehtoja on sille, että meidän ehdotuksemme menee neuvostossa läpi, mutta kuten sanoin, kaikki riippuu nyt viimeisestä tilaisuudesta, jonka olisi tarkoitus pitää ensi tiistaina menettelystä. Kyseessä on uusi menettely, joka annettaisiin kansalaisten käyttöön. Uutuus koskee sitä, että ehdotamme paljon korkeampaa uutta kattaa. Tähän asti menettelyssä säädettiin 2000 euron maksimikatosta ja me olemme nostaneet tätä kattoa 10 000 euroon niin, että pk-yritykset voisivat hyödyntää tätä menettelyä rajat ylittävissä riitatapauksissa. Tämä uusi 10 000 euron katto ei miellytä neuvostoa. Neuvosto ei tule luultavasti hyväksymään tätä kattoa. Meillä on B-suunnitelma tältä varalta niin, että olisi 5000 euron katto yksityishenkilöille, kuluttajille ja 5-10 000 katto yrityksille. Saattaa olla, että pääsemme sopimukseen ainoastaan 5000 eurosta ja ehkä sitten tulevaisuudessa voidaan sitä nostaa vielä. Mutta emme tietenkään menetä toivoa sen suhteen, että nämä molemmat ehdotukset voisivat mennä neuvostossa läpi. Se olisi erittäin hyödyllistä PK-yritysten kannalta. Sitten näistä videoneuvotteluista, teleneuvotteluista. Herra ministeri täällä viittasi itsekin tähän aiheeseen. Monissa tuomioistuimissa, monissa jäsenvaltioissa tuomioistuimissa on jo riittävät välineet videoneuvotteluiden järjestämiseksi. Olemme sitä mieltä, että tarvitaan hieman sopeutusaikaa kaikkia jäsenvaltioita varten, ja näin tulevaisuudessa voimme vaatia uuden teknologian käyttöä Olemme tietenkin yhtä mieltä tästä kannasta, mutta tällä hetkellä neuvosto ei ole vielä täsmentänyt, missä määräajoissa olisi mahdollista varustaa tuomioistuimet uudella teknologialla. Haluamme kuitenkin, että määräaika on selkeästi vahvistettu ja määritelty, koska mikäli näin ei tehdä, niin sitten todellisuudessa saattaa käydä niin, että että uutta teknologiaa ei koskaan saada asennettua tuomioistuimiin ja tätä sitten vain lykätään loputtomiin. Haluaisin vielä ottaa esille asian, josta professori Buda juuri puhui. Hän viittasi muutamiin työoikeuteen liittyviin näkökohtiin. Haluaisimme tätä yksinkertaistettua vähäisiä vaateita koskevaa menettelyä voitaisiin ymmärtää niin, että siinä olisi mukana myös pieni työoikeutta koskeva ulottuvuus niin, että työntekijän, mikäli työntekijä ei makseta työstä, haluaisimme, että tällaista menettelyä voitaisiin käyttää työnantaja vastaan. Työntekijä on heikko osapuoli ja haluaisimme, että heikolla osapuolella olisi mahdollisuus käyttää tätä yksinkertaistettua menettelyä. Jotkut teistä eivät varmaankaan ole aivan läheltä koko tätä menettelyä seuranneet. Mehän haluamme yksinkertaisen, yksinkertaistetun menettelyn, joka ei edellytä tuomioistuimeen matkustamista, jonka kautta voitaisiin myös alentaa oikeudenkäyntikustannuksia ja voitaisiin todella ratkaista nämä vähäisiä vaateita koskevat riidat, koska Tällä hetkellä on toisin päin tämä tilanne. Vähäiset vaatteet kokonaan jätetään syrjään, koska niiden puolesta ei kannata lähteä asioitaan ajamaan, koska kustannukset ovat suuremmat kuin mitä, mitä hyötyä menettelystä sitten voisi tulla. Oikeudenkäyntikuluista vielä. Olemme ehdottaneet 5 prosentin kattoa. Eli 5 prosenttia riita asian arvosta olisi siis se maksimi. Valitettavasti jäsenvaltiot eivät ole tästä yhtä mieltä ja jokaisessa jäsenvaltiossa on omat vanhat tapansa koskien sitä, kuinka tällainen katto määritellään, mutta emme haluaisi, että tämä asia olisi ainoastaan jäsenvaltioiden käsissä, vaan haluamme lyödä, luoda suhteellisen linkin oikeudenkäyntikulujen ja, ja vaateiden arvon välille – niin, että voitaisiin välttää tilanne, jossa oikeudenkäyntikulut olisivat esimerkiksi 50 prosenttia koko vaateen määrästä. Silloinhan ihmiset eivät, eivät edes lähtisi oikeuksiaan puolustamaan. Joten haluamme säilyttää jonkinlaisen suhteellisuuden vaateiden määrän ja oikeudenkäyntikulujen välillä, niin kun näitä todella kuluja prosenttimääränä näistä vaateista. Sitten vielä viimeinen asia. Se koskee delegoituja säädöksiä. Olemme keskittyneet, niin tai ehkä muotoilen tämän toisella tavalla. Delegoituja säädöksiä aiotaan käyttää niin, että niiden kautta taataan riippumattomuus ja pätevä toiminta taholta, mutta kyselisivät ainoastaan tekniset sopeutukset. Tästä voisimme olla yhtä mieltä. Delegoidut säädökset sopivat nimenomaan näitä teknisiä seikkoja varten. Meillä oli ensimmäinen tapaaminen neuvoston kanssa, jolloin neuvosto kieltäytyi, kieltäytyi suoralta kädeltä delegoitujen säädösten käytöstä. Neuvosto halusi ainoastaan toimeenpanosäädöksiä. Nyt on tilanne hieman kehittynyt ja liikahtanut, ilmapiiri on muuttunut delegoitujen säädösten kannalta, tilanne on parempi ja toivomme, että ensi viikolla voimme validoida meidän alunperin ehdottoman lähestymistavan. Sitten vielä viimeinen yksityiskohta. Haluaisimme laajentaa soveltamisalaa tämän menettelyn osalta. Niin, että mukana otettaisiin tällaiset erikoistapaukset, jotka koskevat panettelua tai herjaamista niin tällöin usein ylitetään helpostikin tällainen 5000 euron raja. Tämä on hieman arkaluontoinen juttu. Ajattelemme nopeaa menettelyä esimerkiksi silloin, kun kyseessä on verkon kautta tapahtunut panettelu. Valitettavasti neuvosto ei ole yhtään tästä samaa mieltä. Menettelyt vaihtelevat jäädä toiseen ja olen sitä mieltä, että kun nyt halutaan laajentaa menettely myös tähän panetteluasiaan, niin tässä on kyllä luovuttava, koska no, neuvosto ei tule sitä hyväksymään. Olisi parempi tarjota välinettä, joka olisi kuitenkin tehokas ja jota kuluttajat voisivat hyödyntää sen sijaan, että säilytetään tämän nyt oleva väline, joka ei sitten tyydytä kuluttajia. Kaiken kaikkiaan mielestäni olemme ottaneet askeleita hyvään suuntaan ja ehdotan, että hyväksymme tämän välineen, vaikka se ei olekaan täydellinen ja vaikka tätä kunnianloukkaus asiaa sitten saadakaan mukaan. Ja voisimme pyytää komissiolta muutaman vuoden päästä arviointia niin, että esimerkiksi nostettaisiin näitä enimmäismääriä ja mahdollisesti laajennettaisiin menettelyn soveltamisalaa. Tässäpä kaikki omalta osaltani. Haluaisin kertoa teille tästä ennen tiistaina pidettävää kolmikantatilaisuutta ja haluaisin todella ilmaista vielä toivoni sen suhteen, että, että toivon, että suurin osa meidän odotuksistamme ovat sellaisia, jotka neuvosto ja Latvia, no, jotka neuvosto voi hyväksyä, ja Latvian puheenjohtajan valtiona on antanut ymmärtää, että näin tulee käymään. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Onko puheenvuoropyyntöjä jäseniltä? Kyse, siihen kyseessä oli varsin kattava ja jopa kuluttava esitelmä, joten tämä asia on nyt loppuun käsitelty. Kiitos Göringerille. Karimilla on vastaavanlainen pyyntö. Hän mielellään ottaisi käsittelyyn nyt hänen esityslistan kohdan vuosikertomukset 2012-2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista. Hän on luvannut puhua lyhykäisesti ja EPRSn arvovaltaiset kunnianvierat ovat lupautuneet puhumaan hänen jälkeen. Olen kiitollinen teille puheenjohtaja ja myöskin meidän vieraillemme, että hän suostuvat tähän. En aio käyttää paljon aikaa tähän. Tämähän on jatkuva asiakirja, joka toistuu aina uudestaan, mutta haluaisin kiittää ensinnäkin kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet aikaansa ja tehneet tarkistuksia asiakirjaa. Ja monet tarkistukset kyllä vahvistavat raporttia, koska ne perustuvat tähän vuoropuheluun, jota olemme käyneet jonkun aikaa jo täällä. Mutta niiltä alueilta eri mieltä asiasta, toivottavasti silti löydämme yhteisen kannan tai jonkun ratkaisun, joko sitten tämän päivän kokouksen aikana tai sitten varjoesittelijöiden kokouksessa, jonka aion järjestää piakkoin. No puheenjohtaja, kun tiedätte, uskon, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet pitäisi nähdä peruselementteinä mikä tahansa politiikan muotoilun perustana. Ja tämä on tärkeää todeta, että voidaanko politiikan, politiikan tavoitteet saavuttaa paremmin kansallisella vai sitten EU-tasolla. Joskus myöskin globaali toiminta saattaa olla parempaa, kun taas, kun taas mikään, mitään toimia ei tarvita. En aio toistaa kaikkia niitä asioita, joita täällä aikaisemmissa keskusteluissa, mutta tärkeimmät asiat raportissani ovat se, että en usko, että meidän pitäisi pelätä toissijaisuusperiaatetta, kun se tavallaan voi näin vähentää demokratiavajettamme ja niin voidaan taata se, että kansalliset parlamentit ovat mukana toiminnassa heti alusta lähtien meidän kaikissa menettelyissämme. Me tiedämme kyllä, että täytöönpano- ja transponointiongelmat ovat olemassa jäsenvaltioissa. Tämän takia kansallisten parlamenttien mukaan ottaminen heti alusta lähtien auttaisi näiden jatko-ongelmien ratkaisemassa, ratkaisemassa jo alkuvaiheessa, ettei sitten mennä niin että te tunne olevansa poissuljettuja tästä. Tässä on paljon mielenkiintoisia ajatuksia voitaisiin käyttää, joita kollegat ovat esittäneet täällä aikaisempien keskustelun aikana valiokunnassa, kun, kun katsotaan toissijaisuuden määritelmää, voidaan jopa pitää asiantuntijoita paikan päällä, tai sitten pitää videokonferensseja heidän kanssa, kuten Lissabonin on määritelty. Ja on myöskin tärkeää, että meidän komiteassa on pysyvä esittelijä toissijaisuusasioista. Ja olen ehdottanut punaisen kortin menettelyä kansallisille parlamentille, että voit sitten näin esittää vakavat huolenaiheensa toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen loukkauksista. Tietenkin voidaan miettiä sitä, että mikä olisi ehkä tarpeellinen parlamentin määrä, että tällä menettelytapa lähtisi liikkeelle. Ajattelen myös tästä vihreän kortin menettelyä, joka antaisi kansalliselle parlamenteille mahdollisuuden ehdottaa muutoksia tai kumota unionin lainsäädäntöä. Olen ymmärtänyt näistä kollegoiden tarkistuksista, että näihin ajatuksiin liittyy hieman vastahankaisuutta. Ja olisin mielelläni kuullut, mitä huolenaiheita teillä on, jotta voimme katsoa, että voidaanko ottaa huomioon kompromissi ehdotusten luomisessa ja ehkä ratkaista ne. Mutta haluaisin vielä toistaa osaltani, että minun tukeni sille, että kansalliset parlamentit ottaisivat mukaan tähän, ei tarkoita sitä, että voisi käyttää veto-oikeuksia EU-toimenpiteisiinsä. Mutta totta kai meidän pitäisi ottaa enemmän huomioon heidän huolenaiheensa ja antaa, ja antaa heille antaa tukensa meidän ehdotuksemme alusta lähtien odotan kommentteja tarkistuksia joko tänään tai myöhemmin, että voimme katsoa, miten pääsemme sitä paremmin eteenpäin työssämme. Toivottavasti tämä onnistuu sitten varjoesittelijöiden kokouksessa. Kuten totesin, aion järjestää sen piakkoin ennen valiokunta-äänestystä. Ja kiitokset, että sain pitää puheenvuoron aikaisemmin. Well, are there any requests for the floor? Kiitämme myös sinua. Onko puheenvuoropyyntöjä? Kaufmann. Ja vielen äh, Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja ja myöskin lämpimät kiitokset meidän esittelijällemme. Hän huomautti, että täällä on tehty tarkistuksia, myös minultakin on näitä tullut. Ja muutaman asian haluaisin ottaa tänään esille keskustelussa. Minun pitää myöntää, että kun luin raportin, Äh, tämän kertomuksen, minulle tuli kuva, että tavallaan näette komission vuosikertomuksen kertomuksen kriittisesti. Tämä on ihan okei, mutta samalla minulla oli sellainen kuva, että tämä on oikeastaan sovuksissa jo määritelty, että pitäisi tämmöiset asiat taittaa päälailleen. Ja tämä tekee asiat samassa vaikeaksi joten en voi kaikissa kohdissa mennä samaan suuntaan ehdotusten kanssa. Voin antaa muutaman esimerkin tästä. Katsoin Saksan liittopäivien lukuja, mitä viime vuosina on tehty toissijaisuustarkistuksia liittopäivillä. Neljän vuoden aikana 491 eu lainsäädäntöaloitetta on laitettu eteenpäin – pistetty eteenpäin liittopäiville. Ja liittohallitus on 157 tapausta näistä ottanut erilleen ja katsonut näitä vähän tarkemmin. Ja tuloksena tuli se, että, että liittopäivät on tehnyt sitten tehnyt vain kolme valitusta komissiolle näistä. neljä vuoden aikana kolme tapausta tarkoittaa tarkoittaa sitä, että hyvin pieni määrä on näitä tapauksia ollut, kun katsotaan tätä kokonaisaikaa. Joten toissijaisuus ja suhteellisuus periaatteesta on näin suuressa määrin pidetty kiinni. Nyt kun katsotaan aikataulua, niin on vaikea pitää sopimusten aikataulusta kiinni Kansallisessa parameteissa. Kahdeksan viikkoa on todellakin nopea ja lyhyt aika. Ja samalla tulee liittopäivän esimerkiksi esille, että tämä on mahdollista. Mahdollista pitää kiinni tästä aikarajasta. Ja nyt olemme keskustelleet siitä, että eurooppalaisessa lainsäädäntömenettelyssä voitaisiin käyttää muitakin asioita läheisyys- tai, tai tarkastamiseksi. Komissio on julkaissut vihreän kirjan, että kansalliset parlamentit voivat antaa lausuntoja kaikkiin julkisiin kuulemisiin ja että on myös mahdollista komission antamaan työohjelmaan liittyen tarkastella, onko se jotain ongelmia tulossa. Eli kansallisilla parlamenteilla on hyvin monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan konkreettisesti, jos on, jos on tarve. Sitten täällä mainitaan myös se, että jos katsotaan koko vuotta näitä kaikkia parlamenttitapauksia kaikissa parlamenteissa, joskus on tietenkin useampia kuukausiakin, jolloin parlamentit eivät kokoonnu, niin voisiko komissio ehkä tulkita joustavammin näitä aikarajoja näissä yhteyksissä? Mutta mikä minun mielestäni kuitenkaan ei käy, on se, että muuttaisiin somuksessa olevia aikarajoja. Uskon, että monia ongelmia on siinä, että kansallisten parlamenttien työn organisointi on toissijaisuustarkastusten suhteen aika erilaista. Joissakin saattaa olla parantamisen varaa. Tanska, Itävalta ja Ranska on tässä on tuotettu esille ja niiden EU-valiokunnat tekevät parlamentin nimissä tarkastuksen. Liittotasavallassa tilanne on taas on toisin. Siellä meille kukin valiokunta tekee oman teemansa tarkastukset. Jotenkin pitää katsoa sitten oman parlamentin, kansallisen parlamentin sisällä, että asiat hoituvat. Punaisen tai vihreän kortin mukaan ottaminen pitää todeta suoraan, että en tue näitä ehdotuksia. Kansalliset parlamentit valvovat kansallisia hallituksia ja hallituksella on tietenkin velvollisuutensa ja vastuunsa parlamentteja kohtaan, mitä he tekevät siis. Ja nyt jos katsotaan sitten Euroopan tason lainsäädäntömenettelyä, niin kyllä komissiossa pitäisi jatkossakin olla aloite oikeuden Minun eh, lausunnossa puhutaan myöskin paremmasta lainsäädännöstä, jossa puhutaan, että niitä voidaan lainsäädäntöä alo vetää pois. Ja tästä on myöskin tuomistuimen päätös myös, että päätös vetämistä pois on edelleenkin komission käsissä. Ja uskon, että se mitä todistelmäsomukset täällä toteavat eri toimielinten roolista, meidän pitäisi pitäytyä siinä ja esittelijä on jo useammassa kohdassa ehdottanut, että kansallisparlamentti pitäisi ottaa tähän mukaan. No, meidän pitää minun mielestäni pysyä toimielinten määritellyissä rooleissa ja katsoa sitten, mitä voidaan tehdä aikataulujen tai määräaikojen suhteen ilman, että muutetaan perustamissopimuksia. Kiitoksia. Thank you, Mr. Anderson. Kiitos, Anderson. Tack. Jag hoppas att det fungerar att jag talar svenska. Kiitos. Toivottavasti on sopivaa puhua ruotsia. Yksinkertaisesti minä pidän tästä ehdotuksesta. Tässä on hyviä ehdotuksia. Tätä tulee työstä eteenpäin. Minä pidän tästä vihreän kortin menettelystä. Se on mielestäni rakentava tapa viedä EU-politiikkaa eteenpäin ja tuoda sitä lähemmäksi jäsenvaltioita ja kansalaisia. Tässä on erittäin paljon hyvää potentiaalia parantaa. Tämä punaisen kortin menettely, jonka mukaan kansalliset parlamentit voisivat estää ehdotuksen. Minä en ole niin innostunut tästä, mutta Tämä liittyy myös tähän menettelytapaan, jonka päättää hyväksyä. Sitten keltainen kortti. Ja mielestäni tässä meillä on paras mahdollisuus tehdä parannuksia. Tällä hetkellä eräs syy tälle toimimattomalle keltaiselle kortille on tämä kynnysarvo, joka on liian korkea. Ja Tästä syystä monet parlamentit eivät investoi suuria työmääriä, jotka vaaditaan, jotta voidaan tehdä toissijaisuustarkistus. Tarkastus, ja tässä olisi mielestäni pidennettävä tätä aikarajaa, joka parlamentilla on tehdä tarkastus. Mikäli kynnystä voitaisiin alentaa ja aikarajaa pidentää, niin silloin voisimme löytää yhteisymmärryksen perustamissopimuksen muuttamiselle. Tämä olisi mielestäni asia, jota tulisi katsoa edelleen. Eräs toinen ehdotus, jonka olemme tehneet, liittyy vaikutusten arviointiin. En ole koskaan kuullut mitään vaikutusten arviointia vastaan sinällään, mutta tässä on toimittava varovaisesti, ettei tässä saavuta liian positiivista lopputulemaa. Me vihreiden ryhmässä haluamme, että parlamentti ryhtyy toimiin. Me haluamme, että me teemme asioita. Olemme huolestuneita siitä, että loppujen lopuksi me vastaanotamme liikaa vaikutusten arviointeja, mikäli ne ovat huonolaatuisia, mikäli katsotaan ainoastaan kustannuksia yritysten kannalta ja mikäli ei käytetä vaadittua aikaa siihen, että voidaan katsoa mahdollisia hyötyjä yhteiskunnan kannalta, niin olen sitä mieltä, että tämä ehdotus, jonka kautta halutaan saada parempaa lainsäädäntöä, niin voi loppujen lopuksi tuoda mukanaan huonompaa lainsäädäntöä ja enemmän hallinnollista taakkaa, joten pakolliset vaikutusten arvioinnit, minä en voi niitä parlamentin tulisi mielestäni nyt ja tulevaisuudessa laatia hyvää lainsäädäntöä. Mutta tämän sanottuani olen sitä mieltä, että tämä on hyvä mietintö ja odotan innolla jatkoa. Thank you very much. Kiitos paljon, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Komissio. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutaman huomion komission puolelta koskien tätä mietintöluonnosta ja tarkistuksia. Vaikka tässä mietinnössä onkin paljon hyviä ajatuksia, niin siinä on myös useita ongelmallisia ehdotuksia. Neljä asiaa minulla olisi tässä. Ensinnäkin mietinnössä ehdotetaan, että komission pitäisi ottaa huomioon nämä perustelut lausunut parlamentissa koskien niitä paketti-ehdotuksia, niin että se olisi että olisi otettava huomioon nämä eri ehdotukset. Näin me juuri teemmekin vuosittaisen kertomuksen liitteessä koskien subsidiariteetteja ja luettelemme jokaisen lainsäädäntöehdotuksen, josta on annettu näitä perusteltuja lausuntoja. Tietenkin laskemme joka ikisen perustelun lausunnon jokaista lainsäädäntöehdotusta koskien, vaikka perusteltu lausunto olisikin osa pakettia. Joten tällainen selvennys vain tähän Eli olemme täysin yhtä mieltä siitä, mitä täällä suositellaan joissakin tarkistuksissa. Eli yhdessä yksi perusteltu lausunto osana pakettia lasketaan aivan omanaan lausuntonaan sen lainsäädäntöehdotuksen osalta. Tietenkin meille sopii myös se, että voitaisiin parantaa olemassa olevan keltaisen kortin järjestelmää. Ja komissio on itse asiassa ehdottanut 19. toukokuuta pakettia, joka koskee parempaa sääntelyä. Se edu, edellyttää, että komission yksiköt lisäävät perustelujen laatua jokaisen lainsäädäntöehdotuksen perusteluosassa. Tarkoituksena on juuri mennä siihen suuntaan, että selvitettäisiin asiat paremmin kansallisille parlamentille ja kaikille sidosryhmillekin, että nämä meidän ehdotuksemme Eh, koskien subsidiariteettiasioita, jotka tulisivat hyvin perusteluksi. Sitten tämä ongelmallisempi, tämä ongelmallisemmat ehdotukset, nämä uudet eh, korttityypit ja niiden luominen. Tietenkin voidaan aina ajatella uusia ajatuksia, mutta kyllä meidän pitää pitää ajatukset selkeänä. Nämä joskus, jotkut ajatukset koskien punaisia tai vihreitä kortteja edellyttäisiä perussopimusten muutosta. Komissio ei varmastikaan yksin voi tulkita pykälä 2 subsidiariteetistä, subsidiariteetista toisella tavalla kuin miten perussopimuksessa on kirjattu ja miten tuomioistuimen oikeuskäytäntö on sitä tulkinnut. Sama pätee tämä kahdeksan viikon määräajan pidentämistä. Määräajat ovat laissa ja niistä on pidettävä kiinni jos komissio lähtee tulkitsemaan myönteisesti tai vähemmän myönteisesti muita määräajan aikoja, vaikka valtion tukien tai kilpailu, kilpailuasioiden suhteen, niin kukaan ei ymmärtäisi. Tässä sama juttu. Kahdeksan viikkoa jos nyt viikkoa on perussopimuksia kukaan ei ymmärtäisi, jos nyt antaisimmekin sitten jossakin tapauksessa 10 tai 12 viikkoa, ei, ei, eihän se vetele. Vihreän kortin ajatus on nyt kansallisissa parlamentteissa käsiteltävänä ja kansalliset parlamentit ovat itse havainneet, että, että tämä konsepti ei ehkä ole aivan hyvä. Ajatushan on se, että kansalliset parlamentit keskustelevat keskenään ja katsoisivat millaisia prioriteetteja he haluaisivat nähdä komission työohjelmassa. Viimeisimmät keskustelut Kosakissa, joka on elin, jossa kaikki kansalliset parlamentit tapaavat. Käytettiin poliittisen vuoropuhelun vahvistamista terminä. Näin voitaisiin tehdä ehdotuksia komission harkintaa, harkittavaksi, kun se laatii työohjelmansa. Tämä olisi mm, tällaisen vihreän kortin kehittyneempi muoto, jossa kuitenkin täysin kunnioitettaisiin komission aloiteoikeutta. Sitten viimeinen kohta, se on hyvin arka luontoinen ja se on tässä mietinnässä kohdassa 14, se koskee tätä jäähdyttelyaikaa lainsäädäntökauden lopussa ja siinä kaikki jäädytettäisiin siihen asti, että on seuraava subsidiariteettitarkistus tai vaikutusten arviointi. Haluaisin vain kiinnittää huomioon siihen, että ensinnäkin täällä on useita määräaikoja, erityisesti toisessa käsittelyssä ja sovittelussa, jotka mahdollisesti eivät ole täysin yhteensopivia näiden uusien ajatuksen, ajatusten kanssa – Tämä on myös varsin ristiriitainen asia Euroopan parlamentissa siinä mielessä, että kun poliittiset elimet, lainsäätäjät ovat keskustelleet kolmikantaneuvottelussa, niin sen pitäisikin olla prosessin päätös eikä uuden prosessin alku, joten nämä ovat kyllä kiinnostavia ajatuksia, mutta niitä pitäisi katsoa poliittisesta ja teknisestäkin vinkkelistä johtuen juuri näistä määräajoista, jotka on vahvistettu perussopimuksessa. Kiitoksia. I thank you. Uh... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näy. Zviefka, EPP-varjoesittelijä. Hän pyydi välittämään seuraavan viestin. Hän ei päässyt paikalle tänään, hän odottaa innolla yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Siinä Zviefkan viesti. Voimme päättää puheenvuoron, eli Karim haluaa puheenvuoroa. Chairman, I, I wonder if I can just... Uh... Niin puheenjohtaja, voinko ehkä vain käyttää teidän kärsivällisyyttänne vain lyhyen aikaan. Voin tarkentaa pari asiaa, joita täällä mainittiin kollegoiden ja komission taholta. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän keskusteluun. Ja olen varma, että varjoesittelijöiden kokouksessa pystymme edistymään aika paljon näillä eri aloilla, jotka täällä mainittiin. asiat, jotka täällä kerroitte siis Saksan parlamentin kokemuksista. En tiedä, onko tämä nyt kaikissa parlamenteissa näin, ja oikeastaan ottanut jo yhteyttä kansallisiin parlamenttiin, kertovat heidän parhaista käytänteistä. Ja Bundestagin käytänteet olen jo tunnistanut, että ne ovat sellaisia, että ne saattaa olla sellaisia, mitkä voivat olla uraurtavia muillekin parlamenteille koska todellakin se parantaa huomattavasti toimintaa, ja tällaista haluan nähdä. Ja se, mitä komissio puhui täällä aikataulusta, ja se mainittiin myöskin täällä edustaja Kaufmanin ja muiden taholta, niin tämä on myös asia, josta olen keskustellut suoraan kansallisten parmetien kanssa Kosakissa ja muualla. Ja tässä on ollut hyvin selkeä kanta heidän taholtaan, että kahdeksan viikon tiukka soveltaminen, kuten komissio täällä totesi, se ei toimi heidän kannaltaan ollenkaan, riippumatta siitä, minkä parametin kanssa puhutaan. Ja oikeastaan pyysivät suoraan, että jos jotain voitaisiin tehdä tämän aikataulua asian suhteen, ottaisiin huomioon vaikka sitten istututauot, lomat, tai sitten jopa on katastrofit, jotka vaikuttavat parlamenttien toimintaan. Että nämä asiat voitaisiin jollain tapaa ottaa huomioon parlamentin työhön. Ja oikeastaan minua rohkaisi komission varapuheenjohtajan lähestymistapa Frans Timmermanin kanta tähän. Hän tuli minun luokseni ja keskusteli pitkään tästä asiasta. Ja uskon, että meillä on todellinen mahdollisuus edetä tässä ja poistaa esteitä. Ja tässä aika innovatiivisiakin tapoja toimia. Se, mitä täällä komission taholla todettiin, ymmärrän kyllä täysin heidän perustelunsa, mutta en usko, että mikään näistä asioista johtaa mihinkään umpikujaan. Uskon, että täällä on vielä paljon liikkumavaraa. Ja vielä kerran vihreän korttiin, keltaisen korttiin ja punaisen kortin mekanismin tässä erotuksessa. Tulemme puhumaan tästä vielä pitkään varjoesittelijöiden kokouksessa ja myös muuallakin, jotta ehdotamme sitten maan joka on teknisesti mahdollinen ja perustamisen mukainen ja luomme sellaisen järjestelmän, mikä sitä parantaa toimintaa, eikä mitenkään heikennä sen toimintaa. Eli tehdään tästä rakentavia ehdotuksia, emme pyri tässä mitenkään kansallisiin näkökulmiin, vaan kyllä pyrin vain parantamaan asioita ja tällä kannalla jatkan tulevaisuudessakin ja tulee varmaan pystymään siihen, että kaikki tukevat sitten loppujen lopuksi sitä ehdotusta, joka tulee esittämään valiokunnassa. We close point number 20. Kiitos myös sinulle. Tämä esityslistan kohta on päätetty. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 27. Tervetuloa kollegoille Mm. Dan saa puheenvuoron aluksi. Chairman, if you allow, I would make a, a very an exceedingly... Kiitos, minä puhun alkuun lyhyesti. Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu EPRS, niin me koordinoimme tukea teidän valiokuntanne täytäntöönpanokertomukselle Reda mietintöön liittyen ja Niblerin mietinnön pohjalta me laadimme näitä täytäntöönpanokertomuksia. Teemme näitä säännöllisen väliajoin, me tuomme tätä poliittista sykliä. Me haluamme katsoa, mitä aukkoja ja rajoituksia lainsäädännössä on, ja nyt katsomme tätä tietoyhteiskuntaa direktiivi vuodelta 2001. Nyt on katsottava, mitä lainsäädäntö Euroopassa voi saavuttaa, ja nyt on meidän tehtävänä auttaa parlamenttia valmistelemaan direktiivin tarkistamista. Me olemme luonneet eri lähestymistapoja tähän direktiiviin. Me esittelemme teille toivon mukaan heinäkuussa nämä eri näkökulmat, ja nyt me tuomme teille edistymiskertomuksen eri osa-alueilta ja kuulette neljä esitystä tämän päivän aikana. Andrei Renner Sepsistä on esittänyt nämä jo tekijänoikeustyöryhmälle. Nyt kuulemme Million Natalie Marensin oikeus, oikeudelliset näkökulmat, sisämarkkinan näkökulmat Renneriltä ja Martin Jensen kertoo teollisuuden näkökulman. Hyvät naiset ja herrat, minulla on nyt tämä, olen esitellyt nyt tämän johdannon. Tässä on merkittävä määrä aivovoimaa, jonka olen tuonut mukanani tänne tänään. Meillä on 15 asiantuntijaa, jotka ovat työskennelleet valiokuntanne hyväksi. Olkaa hyvä. Thank you. So... Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, olkaa hyvä. Puhukaa siinä järjestyksessä, niin mikä teille sopii parhaiten. Okay, I will start. My name is Andrea Renda, uh, senior... Minä aloitan, olen äh, Andrea Renda, olen tuolta Euroopan politiikan tutkimusten vanhempi tutkija ja kerron nyt äh, joitakin tärkeitä kohtia koskien tätä ensimmäistä tutkimusta tai kainoa tutkimusta tältä alalta, joka on kohta äh, tulossa valmiiksi. Tämähän on tällainen jälkikäteen tehtävä arviointi koskien informaatioyhteiskuntadirektiiviä. Tarkoituksena on helpottaa tietä eteenpäin, mutta näemme nyt jo mm, tilanteen tässä vaiheessa. Post-evaluation is, uh, Tämä ex arvioinnin tarkoitus, kuten näemme tulevina minuutteina, on se, että Katsotaan, ovatko nämä alkuperäiset lainsäädännön tavoitteet, onko nämä saavutettu täytäntöönpanossa, onko nämä saavutettu tehokkaalla tavalla, ovatko säännökset tässä lainsäädännössä, ovatko ne yhtenäisiä keskenään ja ovatko ne yhtenäisiä muiden lainsäädäntökappaleiden kanssa, muiden säännösten osien kanssa ennen kaikkea, ja ovatko ne yhä relevantteja tällä hetkellä. Ja tässä käsitellään tekijänoikeuksia ja ennen kaikkea tekijänoikeuksia verkkoympäristössä. Tämä on erittäin herkkä aihe johtuen äh, nopeista teknologisista kehityksistä, jotka usein asettavat painetta lainsäätäjille siten, että lainsäädäntö on valmis tulevaisuutta varten. Miksi tämä tietoyhteiskuntaa direktiivi alustettiin alun perin. No, tässä haluttiin ennen kaikkea yhteensovittaa EU-lainsäädäntö 96 vuoden perussopimuksia, jotka allekirjoitettiin maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPON kanssa. Tässä nämä sopimukset vahvistivat tekijänoikeuksia internetin aikakaudella ja ennen kaikkea liittyen uhkiin, joita silloin koettiin tiedoston ja on käyttäjältä käyttäjälle vaihdon suhteen. Tässä oli lainavat toimintaympäristöt, digitaaliset ympäristöt, kun, kuten internet, jota loppukäyttäjät käyttivät valtoimenaan. Me halusimme modernisoida, tässä haluttiin siis modernisoida olemassa oleva lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa. Ja tässä oli tilanne varsin hajautunut pirstaleinen. Tämä liittyi aivan perusasian, kuten vaikkapa tekijänoikeuksien määritelmän ja siihen, mitkä oikeudet kuuluvat tekijänoikeuksiin, täytäntöönpano, asiat, moni asia, joka liittyy tekijänoikeuksiin ja joiden koettiin olevan estenä sisämarkkinoiden toiminnalle. Muuttuvat olosuhteet verkkoympäristössä, sellaiset sään, tässä harkittiin mukaan sellaisia säännöksiä, jotka mahdollistivat tekijöille kohtuullisen tulon. Oikeusperusta, joka tässä valittiin, oli silloin ainut mahdollinen oikeusperusta. Tässä haluttiin tehdä sisämarkkinoihin liittyvä oikeusperusta, mutta tämä ei ollut tämä primääri tavoite, joten ensimmäinen tieto, jonka nyt tässä tuon esille, on se, että tämä, ensimmäinen, tämä direktiivi halusi laajentaa ja vahvistaa oikeuksia, tekijänoikeuksia, se oli sen primääritavoite, myös olemassa olevien kansainvälisten sopimusten pohjalta. Mutta loppujen lopuksi oikeudet ovat varsin laimittaiset niitä ei panna täytäntöön kovinkaan tehokkaasti ja yhdenmukaistaminen on ollut rajoitetumpaa kuin, rajallisempaa kuin saatettiin kuvitella. Yhteensovittaminen on ollut varsin rajallista. Tekijänoikeuden määritelmä ja päämääritelmät ovat edelleen kansallisella tasolla. Nämä liittyvät alueellisiin oikeuksiin ja mm, tekijänoikeuksia pannaan täytäntöön varsin eriävällä tavalla 28 jäsenvaltiossa. Kaikki tämä jatkuva hajanaisuus on johtanut siihen, että tuomioistuin toimii ikään kuin aukon täyttäjänä siten, että tässä voidaan viedä eteenpäin yhdenmukaistamista ja ennen kaikkea poikkeusten ja rajoitusten suhteen tulkita asiaa yhtenäisellä tavalla. Tämä oli melko mahdoton pyrkimys tässä täytettiin aukkoja varsin epävakaassa ympäristössä ja tätä on kritisoitu monessa eri asiayhteydessä. Tässä on todettu monessa instanssissa, että istuin toimii yli toimivaltansa. Tällä on tietysti seurauksia. Ja tämän lisäksi on lisättävä vielä heikko täytäntöönpano. Oikeudet on selkeästi määritelty. Tässä haluttiin taata tekijänoikeuksien suojelu teknisten suojelukeinojen kautta. Tässä haluttiin pohtia näitä tulevia internet-aikakauden tuomia uhkia. Tässä haluttiin laajentaa näitä oikeuksia samanaikaisesti se, että pyrittiin suojelemaan ja turvaamaan näitä oikeuksia, niin tämä oli ristiriidassa useamman perusoikeuden kanssa. Tässä on rikottu tietosuojaa vastaan yksityisyys, oikeuksia, yrityksen perustamisoikeutta vastaan on rikottu, ne ovat olleet ristiriidassa tekijänoikeuksien kanssa. IPRED, tämä täytäntöönpanodirektiivi, se, sen täytäntöönpano mekanismit, joita suunniteltiin, nämä siviilikanteet, niin niistä ei ole tullut tämä päätoimintatapa panna täytäntöön tekijänoikeuksia, tekniset, teknologiset suoja, mahdollisuudet, niin ne eivät kovinkaan laimittaisesti tulleet käyttöön. Tässä on käytetty muita reittejä, muita keinoja tapana täytäntöön tekijänoikeuksia, hallinto-oikeus tai vaikkapa yksityiset menettelysäännöt. Ja täällä on ollut seurauksia järjestelmän toiminnalle. Muita ongelmia, joita on noussut esille, se, että käytetään teknisiä toimenpiteitä sisämarkkinoiden suojelmiseksi, alueelliset lisenssioikeudet. Lisäksi merkittävä ongelma on se, että pyritään löytämään sopiva tasapaino oikeudelliset kannustimet, jotka haluavat lähteä hintakilpailuun mukaan verrattuna sellaisiin käytäntöihin, jotka ovat haitallisia loppukäyttäjille. Tämä meillä ainoastaan tekijänoikeuksien lainsäädännön ongelma, vaan tämän internet kaupakäynnissä tai epäreilussa kilpailussa usein esille, kuten vaikka Pamatsan tapauksessa. Toinen tapaus, joka nousi esille, liittyy siihen, että vaikka eräs avaintavoitteista yhteiskuntadirektiivissä oli se, että voidaan turvata reilut tulot esiintyville taiteilijoille ja tekijöille, niin tässä ei ole mitään tiettyä säännöstä, joka menisi tähän suuntaan. On olemassa muita lainsäädäntöä osasia, jotka ovat osa tekijänoikeussäännöstöä. Tässä halutaan eh, tekijöille taata riittävät tulot, mutta tällä hetkellä tekijöiden oikeuksiin tulee kiinnittää edelleen paljon huomiota ja tässä markkinat ovat ohjaavassa asemassa enemmän kuin kukaan muu. Mitä tässä on tehty. No, me olemme saaneet useita arvioivia kysymyksiä parlamentilta, kuinka tehokkaasti nykyinen, nykyiset tekijänoikeuspuitteet saavutavat tavoitteensa, saavutetaanko nämä tavoitteet kohtuullisella, kohtuullisen kustannuksin, yhtenäisyyskriteerit, onko, ovatko ne yleiset puitteet yhtenäiset sisäisesti, vai onko siinä säännöksiä, jotka ovat jo keskenään ristiriidassa? Ja sitten ulkoinen yhtenäisyys, onko tekijänoikeus lainsäädäntö ristiriidassa muun lainsäädännön kanssa EU-tasolla? Ja relevanssi, tämä, tässä ei ole otettu tulevaisuuden näkemiä riittävästi huomioon tietoyhteiskuntadirektiivissä. direktiivissä ja voidaanko sanoa tällä hetkellä, että maailma on muuttunut ja että tulisi muuttaa joitain säännöksiä? No, tässä on tämä arviointitaulukko. Tämä on, tätä on lyhennetty siitä, mitä se mahtuu tähän. Tässä on pisteytys yhdestä viiteen me emme ole ollenkaan kovinkaan imarttelevaisia näistä neljästä ensimmäisestä tavoitteesta, jotka toin esille, niin ainoastaan ensimmäinen yhteensovittaminen kansallisen, kansallisen lainsäädännön kanssa, niin se on osittain saavutettu, ja nämä muut tavoitteet, niin niitä ei selkeästikään ole saavutettu. Tämä tehokkuus kustannustehokkuus, sitä ei voida saavuttaa, sitä tehokkuutta ei ole, mutta kun analysoidaan kustannuksia, niin tämä hajanaisuus, pirstaleisuus lisää kustannuksia. Tässä on päällekkäisyyksiä, oikeudellista epävarmuutta, useita esteitä, jotka merkittävästi vähentävät nykyisen järjestelmän tehokkuutta. Yhtenäisyyteen liittyen, sisäiseen ja ulkoiseen yhtenäisyyteen liittyen, niin tässä on useita kohtia, jotka kyseenalaistavat tämän yhtenäisyyden tietoyhteiskuntadirektiivin. Tavoitteena oli luoda yhtenäinen lainsäädäntö, mutta loppujen lopuksi se oli törmäyskurssilla useamman yhtä tärkeän lainsäädäntökappaleen kanssa. Ja nyt ollaan sellaisessa eurooppalaisessa tilanteessa, että jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön tekijänoikeus lainsäädäntöä, jotka menevät pidemmälle kuin mitä tieto yhteiskunta direktiivin määrää, jos ollaan rikkomassa vaikkapa nettineutraalitta vastaan. Ja mm, sitten tämä viimeinen kohta, tekniset kehitykset – ne olisi saatettava ajan tasalle. Se, mitä pidettiin alun perin pitkälle teknisinä säännöksinä nykyään tilanne on muuttunut, on erittäin paljon striimauspalveluita, suoratoistopalveluita. Tässä on Tutkijat tarvitsevat enemmän päässä sisältöön ja rajat ylittävä sisältöön päässä on myös tärkeää. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että nyt on harkittava uudelleen uusia tekijänoikeuspuitteita. Kuinka tämä tulee tapahtumaan? No minä en voi sanoa, että tämä tapahtuu nyt. Meillä on vielä kolme esitelmää, mutta tämä nykyinen täytäntöönpanokertomus nostaa esille merkittäviä kysymyksiä tekijänoikeuslainsäädäntöön liittyen. Minä puhun lisää myöhemmin. Much. May I just point... Suuret kiitokset. Haluaisin vain tuoda esille sen, että teidän esityksenne kesti 15 minuuttia. Meillä ei ole näin paljon aikaa jokaista esitystä varten. I will try to be very brief then. Um, Natalie, Mor- Natalie Morens uh, Miljöstä. Kerron teille meidän asiakirjamme faktoista Maastrichtin miljöinstituutista. Ja mitä voidaan sitten tulevaisuudessa saada tämän direktiivin osalta ja mitä voidaan sitten muuttaa EUn tekinoikeusjärjestelmää lainsäädännön osalta? Käyn lyhyesti tämän kalvon läpi, koska tästä on puhuttu aikaisemmin, kun tiedät, että meidän tekijänoikeus lainsäädäntöä. Siihen koostuu noin kymmenestä direktiivistä, jotka ovat viimeisen 30 vuoden aikana valmistettuja. Ja ne katsovat kaikki tekijänoikeuden eri aspekteja. Kaikilla niillä on tavoitteena, että vähennetään tavaroiden ja palveluiden esteitä, mutta tämä ei ole mikään holistinen lähestymistapa eu tekijänoikeuksien osalta. Ja tämän pirstaloisuuden sitten siitä johtuu se, että tässä on aukkoja edelleenkin. Ja digitalisointi on uusi haaste. Ja tarvitaan myöskin uusia kannustimia, jotta voidaan luoda uusia lähestymistapia, kun katsotaan uutta sisältöä, vaikka verkkossa näytetään tietoa koskien. Tässä näette tärkeimmät oikeudet ja kuinka ne on harmonisoitu EUn tasolla, kuten näitä ovat usein osa, vain osittain harmonisoituja. Vaikka tietotyyppiset oikeudet on vaikka harmonisoitu, vaikka kopiointi, oikeudet tai, tai oikeus jäljentämiseen, se on harmonisointi vain tietyissä aspekteissa. Tässä on tiettyjä aspekteja direktiivissä, jotka ovat ottaneet tämän esille, ja tietyillä rajoituksilla, mutta jäsenvaltioissa ainakin olla hyvin erilaisia täytäntöönpanoja näistä oikeuksista. Ja kun pyrimme ymmärtämään tämän lisäharmonisoinnin vaikutuksia ja miten nämä suunnitelmat riittäisivät, niin teemme muutamia kysymyksiä, että voimme ymmärtää, mitkä ovat myönteiset ja negatiiviset vaikutukset tästä ja miten voidaan parantaa markkinoiden integrointia ja minä voidaan helpottaa rajat ylittävää pääsyä tällaisiin oikeuksiin. Tietenkin sidosryhmät, heihin vaikuttaa eri tavalla, riippuen missä ollaan menossa harmonisoinnin ketjussa. Suurin osa sidosryhmistä saavat myönteisiä vaikutuksia selkeyden avulla sisämarkkinoiden integraatiosta mutta välittäjät taas sitten toisaalta saatat menettää jotain oikeuksia harmonisoinnin takia. Ja tässä on mielenkiintoista nähdä se, että mikä vaihtoehto voisi olla sitten mahdollinen jatkotie. Tässä on neljä tärkeintä vaihtoehtoa ja kukin niistä on erilainen harmonisointituloksien osalta. Ensin on kodifikaatio. Kodifikaatio sellaisenaan tarkoittaa sitä, että kaikki määritellään yhdessä lainsäädäntöpaketissa. Se voisi vaikka olla, että korjattaisiin tiettyjä virheitä tai selventää käsitteitä, mutta kodifikaatio ei voi tehdä mitään suuria muutoksia lainsäädäntöön sinänsä. Eikä harmonisoinnin taso aika alhainen. Toinen on uudelleenmuotoilu, uudelleenlaadinta. Tämäkin on tavallaan eri, erään tyyppistä kodifikaatiota. Siis verrataan kaikki yhteen asiakirjaan, mutta tässä sallitaan myöskin pieniä muutoksia sisältöön. Tämä voisi olla hyvä tapa selventää tiettyjä aukkoja ja ottaa myöskin mukaan tiettyä oikeuskäytäntöä, jota tuomioistuin on tulkinnoissa antanut oikeuspuitteisiin. Mutta mitä emme voi tehdä, emme voi harmonisoida säännellä tiettyjä aspektia, jotka tällä hetkellä ei ole harmonisoituja, jotka ovat hetkisen EU-lainsäädännön kattamia. Tällä on siis suurempi harmonisoinnin taso, mutta silläkin on rajoituksensa. Ja kolmas vaihtoehto on tiettyjen aiheiden harmonisointi. Eli luodaan uusia direktiivejä, jotka harmonisoivat vaikka tekijänoikeudet, joita tällä hetkellä ei ole harmonisoitu. Ja tiettyjä oikeuksia, vaikka sovel- sopeuttamisoikeudet, ne voittaisiin ottaa sitten harmonisointiin mukaan tai muita asioita. Ja, ja sitten viime maassa e on tällainen EUn tekinoikeuslaki, joka korvaisi kansalliset järjestelmät. Ja tämä todellakin toisi täyden harmonisoinnin mukanaan. Ja tässä myöskin on se yksi mahdollisuus, jota ei ole Mukana tässä on kolme ensimmäistä voidaan myös yhdistää kodifikaatiota, uudelleenlaadintaa ja tiettyjen asioiden harmonisointia. Tämä voisi olla myöskin se mahdollisuus, joka voisi tuoda mukanaan hyvin paljon harmonisointia eu tasolla. Kiitoksia. All right. And on the side of uh, the second briefing note uh, on the... Sitten on tämä toinen briefaus muistio sisämarkkina näkökohdista. Oikeastaan olen näistä jo vähän kertonutkin. Kaikkein tärkeimmät sisämarkkinoiden kannalta olevat näkökohdat ne koskevat näitä alueellisia lisenssejä näissä verkkosisällöissä ja ja poikkeusten ja rajoitusten tulkinta, nämä paljon vaihtelevat 28 jäsenvaltion välillä. Tässä mielessä, tässä muistiossamme käsittelemme eri politiikan vaihtoehtoja. On tietenkin tämä null-optio, eli ei ryhdytä mihinkään toimiin. Sitten on ei-sitova lainsäädännön, niin pehmeän lainsäädännön lähestymistapa ja sitten on lainsäädännön puuttuminen. Tässä on kaksi varianttia ja sitten on vielä tällainen yhtenäinen tekijän tai copyright-koodeksi. Voisin antaa kollegalle mahdollisuuden kertoa näistä tarkemmin. Kiitoksia Andrea. Niin, ajatus on siinä, että copyright-harmonisointi on jatkuva prosessi. Vaikka EU-lainsäätäjät eivät tekisi yhtikäs mitään nykyisten puitteiden osalta, niin jossakin määrin harmonisointi tulee jatkumaan, niin kuin Andresin esityksen aikana korostettiin. Meillähän on eh, oikeuskäytäntöjä, joilla paikataan puutteita niin, että tietyssä määrin meillä on koko ajan enemmän harmonisoidut lailliset puitteet. Samaan aikaan on ainakin kaksi lainsäädäntöä, joiden vaikutuksia on arvioitava, siihen tarvitaan aikaa. Esimerkiksi kollektiivinen oikeuksien hallinta, direktiivi sen osalta on aikaa kevääseen 2016 jäsenvaltiolle hyväksyä tämä lainsäädäntö. Pitää vielä nähdä, kuinka tämä direktiivi tulee vaikuttamaan eh, usean alueen kattaviin eh, lisenssisopimuskäytäntöihin. Sitten tästä pehmeästä lainsäädännöstä. Pehmeä lainsäädäntöhän tarkoittaa, että mitään varsinaista lainsäädäntöä ei anneta. Tästä on esimerkkejä ollut. Komission politiikan tekijänä on pyrkinyt puuttumaan copyright-lainsäädäntöön ja rohkaissut jäsenvaltioita ja sidosryhmiä hyväksymään tiettyjä ratkaisuja, jotka eivät edellyttäisi minkäänlaista lainsäädännöstä tointa tai muutosta. Ehkä muistatte esimerkiksi komission puuttumisen tilanteeseen, kun kyseessä oli tämä kollektiivinen oikeuksien hallinnointijärjestelmä vuonna 2005. Tähän menettely aloitettiin ja loppujen lopuksi äh, direktiivi hyväksyttiin vuonna 2014. Pohjana oli se, että, että toimen tulokset olivat riittämättömät ja tyydyttämättömät. Ehkä muistatte myös, että komissio aloitti välittyysmenettelyn äh, yksityisten kopiointimaksujen suhteen koskien näitä kansalaisia säännöksiä ja muita asioita. Jos näitä vaihtoehtoja ei pidetä tyydyttävinä, niin sitten on vastaustana nata lainsäädäntöä. Kollega Miljoista siitä jo puhuikin. Tässä muistiossamme on esitelty useita vaihtoehtoja. Esimerkiksi on tämä mahdollisuus, jonka kautta voitaisiin kohdentaa täsmällisesti, yksityiskohtaisesti tällainen alueellinen alueellisuus, copyrightin alueellisuus voitaisiin hyväksyä säännös, jonka kautta voitaisiin selventää, missä olosuhteissa, millä ehdoilla oikeuksien omistajat voisivat vielä äh, hakea lisenssejä töilleen maakohtaisella pohjalla rikkomatta perussopimusta. Tuomioistuimen oikeuskäytäntöön mukaan on olemassa no niin, teen, teen jännitys äh, alkuperäisoikeuksien artikossa 36 sanotaan, että tekijänoikeuksien suojella on poikkeus mm, palvelujen ja tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Sitten oli tämä tuomio, jossa käsiteltiin sitä, missä määrin tätä ajatusta voidaan soveltaa digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin. Tämähän on komissiolle tärkeä poliittinen tavoite. Sitten tämä toinen vaihtoehto, jota olemme tutkimassa, joka on täällä muistiossa, koskee sitä, että hyväksytään tällainen alkuperämaan periaate. Sehän on jo direktiiveissä mukana, kuten esimerkiksi satelliittidirektiivi koskien copyright-töiden välittämistä satelliittien välillä ja sitten vähän aikaa sitten AV-mediapalveludirektiivi. Ajatus on, että kun verkossa välitetään ohjelma, niin siihen voitaisiin soveltaa vain yhtä ainoaa säädöstä, niin että yhdessä maassa sovellettavat oikeudet olisivat riittäviä niin, että verkossa voitaisiin levittää tätä sisältöä ja sillä olisi koko Euroopan kattava ulottuvuus. Sitten viimeiseksi mm, mainittiin tämä yhtenäinen copyright titteli. Tämä on varmasti kaikkein kunnianhimoisin ja tyydyttävin. Juridisesti se tietenkin tuo muassaan konsensustarvetta lainsäätäjiltä ja hallituksilta on yh, nimittäin yhdenmukaistettava lainsäädäntöä. Niin kuin täällä on sanottu, tämä lainsäädäntö automaattisesti korvaisi kansalliset copyright-järjestelyt. Tähän on vai, poikkeus, joka on toinen vaihtoehto, on nimittäin se, että tämä tällainen yhtenäinen liittovaltion kopirattijärjestelmä olisi sellainen, jo, joka voitaisiin aktivoida rekisteröintijärjestelmän kautta, joka sopisi yhtään, että olisi arvioitava vielä sopiiko se yhtään kansainvälisen kopirattijärjestelmän kanssa. Näin jo tapahtuu muissa eurooppalaisissa tekijänoikeuskysymyksissä. kysymyksissä Euroopan copyright taso voitaisiin rekisteröintiprosessin kautta aktivoida. Tiedämme kyllä, että kansainvälisessä copyright-lainsäädännössä ei mahdollisteta sitä, että olisi minkäänlaisia muodollisuuksia, jotka voitaisiin myöntää, mutta voitaisiin tässä erottaa toisesta kansallinen copyright-suoja, joka pätee tiettyihin teoksiin, ja sitten eurooppalainen suoja, joka jonka kautta voitaisiin mahdollistaa tuomioistuimelle tällaiset koko Euroopan kattavat toimet. Kiitos. Thank you very much. And, uh... Kiitos paljon. Neljäs esitelmä, olkaa hyvä. Okay, I'm Martin Jensen, I'm principal. Jörn Jensen, Milan DVAn neuvoja. Ja me tällä hetkellä teemme myöskin meidän riippausasiakirjaamme, Mennään samaan suoraan tavoitteosioon, jossa pyritään katsomaan tämän hetken EUn tekijäoikeusjärjestelmän puutteita, jos katsoo, mitä tulee paikalliseen kehitykseen. Ja me katsomme tässä vaihtoehtoista, voidaan uudistaa direktiiviä ja sitten olemme arvioinnin näistä vaihtoehtoista ja katsomme tästä myöskin taloudellisiin, sosiaalisiin arvoihin ja sidosryhmiin ja yhteiskuntan jakoalustoihin, mitä ajataan, ja mainostajiin ja kuluttajiin myöskin. Ensinnäkin me tunnistimme ne aukot, jotka ovat täällä mainittu aikaisemmin jo. Ja sitten otimme yhteyden sidosryhmiin ja käymme heidän kanssaan keskusteluja. Ja sitten tämän jälkeen teemme politiikan vaihtoehdoista arviointia, teemme tämmöisen hyötyvaikutusarvioinnin. Ja meillä oli hyvin hyvää laatuista tietoa, jota komissio oli kerännyt sidosryhmien kuulemisesta, mutta teidän myös loukkauksista myöskin keräsimme tietoa ja sopimusrikkomuksista eri sektorien kesken. Ja, tämä tulee vaikuttamaan sitten myöskin tämän kulu hyötyarviointiin. EUlla on politiikan tavoitteita, jotta voidaan taata siis kunnon palkkiot ja myöskin noudatetaan perusoikeuksia ja luodaan kasvua ja työllisyyttä ja luovissa teollisuudessa ja sitten tuetaan myöskin kulttuurin eri muotoisuutta. Tämä on ehkä ottaa vähän yhteydessä muihin asioihin. Luovat teollisuuden alat on 4 prosenttia EUn PKT viimeisen tutkimuksen mukaan ja 3 prosenttia aktiivisesta työikäisestä väestöstä on näissä näillä sektoreilla töissä. Tämä on tärkeä sektori siis. Mutta myöskin teknologian kehitystä näkyvissä, ja tämä johtaa siihen, että rajat kulttuurivaihto on lisääntynyt ja enemmän uudenlaista kulttuurisisältöä tuotetaan ja siirrytään enemmänkin omistajuudesta pääsyyn sisältöön. Ja tässä tarkoittaa myöskin, että tekijänoikeuspuitteisto pitää uudistaa tämän vuoksi, koska tämän hetken direktiivi, sen puitteisto, kuten kuulimme kollegoilta, ei oikein sovellu tämän hetkisen tilanteeseen. Me olemme tunnistaneet täällä tärkeimpiä aukkoja lainsäädännössä, kuten kollegat täällä, kollegat täällä mainitsivat. Yksi näistä koskee täytäntöönpanoa tekijänoikeuksien osalta, teollisuusoikeuksien osalta. Ja tästä puuttuu hetkellä selkeyttä ja vertailtavuutta eri lainsäädäntöjen kesken. Ja täällä puuttuu selkeä lainsäädäntöpuitteisto, kuinka annetaan korvaus näistä oikeuksista. Ne tulee sitten teollisuuden aspekteihin. En tule sitä mitään, että EU mitä yhteisiä ei ole, mutta ehkä täältä kuitenkin on, on rajallista harmonisointia EUn sääntöjen osalta. Ja tämä tarkoittaa jotenkin sitten taas sitä, että täyttöönpanon tehokkuus EUn tekijän oikeuksien osalta ei ole kovinkaan hyvä joten me tulemme katsomaan tässä tekijänoikeuksien täyttöönpano- ja asioita. Tasapaino sen kanssa, kuinka tietoon pääsy taataan. Ja tämä pitää myös katsoa myös geoblokkauksen ja eri laitteiden blokkausten välillä. Tämäkin ottaa yhteydessä huomioon. Ja pitää olla tietenkin sitoumusten ja kulujen välinen suhde verkkovälittäjien osalta, kun katsotaan täyttöönpanoa. Tämä on vapaaehtoisia käytännön sääntöjärjestelmiä ja vaikutus näillä. Ja tämä on se, että saattaa ähm, lisätä täyttöönpanon ajatuneisuutta, jos on kyseessä vapaa ehtoinen järjestelmä verrattuna taas sitten sen rajat ylittävään täyttöönpanojärjestelmään. Sitten korvauksesta oikeudenhaltijoille lopuksi. Näemme, että tässä on hyvin erilaisia järjestelyjä eri sektoreilla käytössä. Tästä puuttuu myös avoimuutta ja selkeyttä eri sektorien tai alasektorien sopimuksissa. Ja lopuksi tässä on myöskin suuria eroja jäsenvaltioiden lainsäädäntöpuitteissa sopimusten osalta. Nämä on asioita, jotka on ottanut esille asiakirjassamme. Tietenkin tässä on, tämä on siis korostettu tavoitteena saada kunnollinen palkkio oma oikeuksien haltijoiden. Tässä varmaankin kaikki tarpeellinen. Uh, thank you very much. I would like to thank all or our guests from the... Haluan kiittää kaikkia tutkimusyksikön puhujia tässä esimerkiksi siitä, mitä kertomus pitää sisällään. Me käymme varmasti pitkällisen keskustelun siinä vaiheessa, kun tämä julkaistaan tämä kertomus. Serda haluaa kommentoida. First of all, thank you very much. Uh, Ensinnäkin suuret kiitokset tästä esityksestä. Mielestäni nämä lopulliset äh, tulokset tulevat auttamaan valtavasti äh, tässä kooperaattikinen oikeustyössä. Tänne aamuna hyväksymme mietinnön, jossa annettiin suur- useita suosituksia koskien poikkeuksia ja rajoitteita, mutta emme oikeastaan voineet juurikaan sopia näistä äh, yksinomaisista oikeuksista. Haluaisinkin kysyä, voisitteko vielä vähän enemmän kehitellä tätä ajatusta, joka koskee kopiointioikeuksia digitaaliajalla. Jos ymmärrän oikein, niin, niin siihen liittyy ongelma, joka koskee verkkopalveluja. Niin loppukäyttäjän kopiointioikeudet olisi selvennettävä. Oletko katsonut näitä ongelmia, minkä tyyppisiä ongelmia sieltä on löytynyt? Kiitoksia. Mr. Kester. Kester. In Ihren Ausführungen, äh, zu denen ich erstmal... Näissä puheenvuoroissanne, josta minä kiitän ensin, painotitte, että ei ole selkeää korvausjärjestelmää kulttuuria luoville. Ja viime vuosina meillä on tällaista, tällaista kehitystä näkyvissä, että arvo, arvonluotiketjussa luoti digitaalimaailmassa nämä verkkoalustat ovat suuria voittajia ja sitten taas kulttuuriluet ovat hävinneet. Onko tekijänoikeus ylipäänsä sopiva väline, jolla voidaan jakaa tuloa teosten omistajien puolelle? Ja sitten toinen kysymykseni koskee sitä, että miten tekijänoikeusuudistus tapahtuisi Euroopassa? Pitäisikö meidän ottaa tällainen holistinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa vai pitäisikö meidän sitten ottaa tiettyjä tekijänoikeusaspekteja esille ja ratkaista näitä erillään muista aspekteista? Tässä minun kysymykseni. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. EPRS on arvoisat vieraat, aivan lyhyet vastaukset, sillä me käymme tästä keskustelun loman jälkeen varmastikin pitkällisemmällä tavalla, joten ihan lyhyet vastaukset. Kiitos vastaisen Redalle. Oikeuksien, yksinomaisten oikeusten yhteensovittamisesta Tutkimuksessa me kiinnitimme huomiota, kuten Andrea mainitsi, niin me otimme huomioon tavoitteet, joita direktiiviä jo takaa, mitä tulee oikeuksiin, niin direktiivin tavoitteet on saavutettu siinä mielessä, että tässä tulee myös tuomioistuimen päätökset ja tässä on saatu tietty yhtenäisyyden taso, harmonisoinnin taso näiden oikeuksien suhteen. Direktiivitekstissä oli tiettyä monimutkaisuutta liittyen soveltamisalaan koskien sitä, kuinka tekijänoikeudet ovat yleisön ulottuvilla. Tässä oli tämä coin-termi, joka keksittiin, jotta voidaan puhua oikeuksien verkkovälitteisestä siirtämisestä, mutta tämä ei ole riittävä kattamaan verkossa tapahtuvia siirtoja siten, että tässä tulisi kyllä selkeyttää tätä määritelmää, jotta tämä olisi oikeuden, tämä olisi laillinen ja musiikin liittyvät oikeudet, niitä alun perin siirrettiin yksittäisille erillisille ihmisille. Ja näitä vastaan rikottu ennen kaikkea internetin aikakauden alussa. niiden oikeuksien on oltava selkeitä, jotta liiketoiminta saadaan kehitettyä edelleen. Tässä on oltava siirtokustannukset, transaktiokustannukset, jotta voidaan tätä sisältöä musiikkisektorilla välittää, niin nämä molemmat oikeudet, molemmilla oikeudet tuli olla kunnossa. Tähän ei kiinnitetä huomiota kollektiivisten oikeuksien direktiivissä Tässä on tehtävä logistinen välintulo. Tässä saatetaan ajatella, että ajatus oli, että tuomioistuin tuo esille sen, että oikeuksien esille tuominen tekee sen, että kopimisoimis oikeuden suhteen sen, että tässä ei tarvita yhtä ylimääräistä kerrosta oikeuksia, mutta tämä on niin hyvin epätodennäköistä, sillä nämä, tätä oikeutta ei ole tulkittu tällä tavoin sidosryhmien toimesta. Thank you and a reaction. Kiitos. Onko Kösterin puheenvuoron kommentteja? On uh... Äh, Ehkä voisin lyhyesti kommentoida näitä välikäsiä ja tekijöitä. Siitä yksi huomio ja sitten vielä tällaista palapalalta lähestymistä vasta Ensinnäkin olen yhtä mieltä siitä, kuinka tämä asia on esitetty. Muutamien viime vuosien aikana useat kommentaattorit ovat nähneet, että pikkuhiljaa äh, näinä kuinka sisältöpuolella luodaan, luodaan arvonlisäystä ja internetin ekosysteemissä sitä pitää siirtää väliteille. Tämä johtuu useista asioista, joihin puututaan ainoastaan copyright-lainsäädännön uudistamisella – Kuten tiedätte, tähän liittyy DG Comp ja sähkökauppa. Siihen on puututtu myös muilla aloilla yksittäisissä tapauksissa. Meidän kooperatutkimus kyseenalaistaa tämän välikäsikysymyksen ja puuttuu siihen asiaan, että kun kerran näillä väli, nämä välikädet ovat tienanneet valtavasti verkossa olevasta sisällöstä, eikä ole parannettu valvontaa. Olisi pohdittava, että tarvitaanko lisää vastuutta tai näille välittäjille ei ainoastaan lain täytäntöönpanon kautta, vaan myös niin, että, että tietty sisältö on riittävällä tavalla alttiina Nämä kaikki ovat asioita, jotka edellyttävät muutoksen lainsäädäntöön. Nyt haluan vastata toiseen kysymykseen. Siihen en muuten voi vastata, koska olemme vasta tässä ex-ante-analyysin alkuvaiheessa. Mutta meillä on molemmat tyyppisiä ehdotuksia. Ensimmäinen ehdotus olisi tällainen pikakorjaus. Eli koitetaan työstä niitä näkökohtia, jotka selvästikään eivät ole toimineet tekijänoikeuspuitteistossa. Sitten meillä on kunnianhimoisimpia holistisempia vaihtoehtoja, jotka asteittain etenevät ja niin otetaan huomioon eri tekijänoikeus, lainsäädännön johdonmukaisuus ja varmistetaan se, että nämä säädökset ovat samalla linjoilla muiden verkkoympäristössä suojeltavien oikeuksien kanssa. tämä on tietenkin hyvin varovainen vastaus, kun sanon, että, että pikkinkin taipuisin tuollaisen holistisen ratkaisun puoleen kuin pikakorjauksen suuntaan, mutta niin kuin puheenjohtaja sanoi, te varmasti vielä käytte tästä perusteellisempaa keskustelua. Thank you very much for your replies. Kiitos paljon vastauksista, kiitos paljon esityksistä. Nyt voimme päättää esityslistan kohdan 27. Ja nyt meillä on aamupäivältä käsittelemättä esityslistan 24 Kaufmannin lausuntoluonnoksen käsittely liittyen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. Kaufman, olkaapa hyvä. Ja recht herzlichen. Kiitokset herra puheenjohtaja, kun katsotaan kelloa jo näin paljon – niin pyrin puhumaan lyhyesti. Me kävimme jo kerran keskusteluaiheesta ja ne kollegat, jotka ovat täällä paikan päällä, teillä on minun tekstini saatavilla. Haluan todeta, että minulle on tärkeää, että me teemme kaikkeemme sen eteen, että tämä eurooppalainen kansalaisaloite, siitä todellakin parannettaisiin, tulisi käyttäjä ja kansalaisystävällisempi. Sillä ikävä kyllä meillä on sellainen tilanne, että 51 kansalaisaloitetta on tehty, mutta vain 20 ei päässyt rekisteröintiin, 31 pääsi siihen, mutta vain kolme näistä ovat sitten saavuttaneet tarpeisen äänitason. Ja täällä Tällä hetkellä vain siis kolme aloitetta. Meidän pitää kaikkien miettiä tätä, miten voisimme vähentää näitä byrokraattisia esteitä, joita asetuksessa vielä on mukana, kuinka voimme niitä vähentää. Tämä on Afkon esittelijän tavoite myös, siis edustaja Schöflinin tavoite. Minä mainitsen nyt tässä muutaman asian, jotka minulle ovat tärkeitä. Ja näin suluissa voin todeta, että otetaan vastaan, koska minä olen erittäin tyytyväinen, että TSK on luvannut, että he auttaisivat käännösongelmissa, joita kansalaisilla on tavallaan olla käännöspalveluissa mukana. Tässä minun kommenttini tähän. Ja sitten tulee itse asetukseen. Meidän pitäisi miettiä vielä sitä, että henkilötietojen suhteen vaadittaisiin yhtenäisiä vaatimuksia, jotta voidaan yksinkertaistaa tämän avulla allekirjoitusten keräämistä. Pitäisi helpottaa sitä, kuinka ID-numerot otetaan jäsenvaltioissa vastaan. Tämä on kohdassa kuusi mainittuna. Ja meidän pitäisi nyt päästä pois siitä, että komissio ei rekisteröi kansalaisaloitetta, koska se toteuttaa tämän komission toimivaltuuden ulkopuolella. Tähän tarvitaan toisenlaista menettelyä, tähän tarvitaan myöskin tukea kansalaisaloitteen tekijöille, jotta he voivat antaa sitten tarkempia erotuksia komissiolle ja näin komissio voisi auttaa siinä. E, sillä kansalaistenkin tarvitsevat tukea, jos todetaan pelkästään, että se ei ole hyväksyttävissä ja se ei ole soveltamisalan piirissä, niin tämä on kaikkein vaikeimpia asioita ratkaista. Tähän tarvitaan muutosta. Sitten kohta seitsemän. Tähän haluaisin kommentoida vielä. Muistatte, että viime keskustelussa otin tämän esille, että monet järjestäjät valittivat sitä, että 12 kuukauden keräysaika allekirjoituksille oli liian lyhyt. Mutta samanaikaisesti oli myös se ongelma, että käytti paljon aikaa organisaatioon. Ja tällä tavoin myöskin 12 kuukautta tavallaan lyheni tämän takia. Minun ajatukseni on, että muutamme asetusta, että tämä hetkinen automatismi, joka ehdotuksessa on mukana, että kansalaisaloite, sillä alkaa heti 12 kuukauden aikaraja alle kirjoitusten keräämiseen, kun komissio on rekisteröinyt tiedotuksen. Jos tämä voitaisiin irroittaa, tämä ajan alkaminen, että kansalaisaloitteen tekijät voivat itse päättää, koska he aloittavat allekirjoituksen keräämisen. Tällöin he olisivat paremmin valmistuneita ja näin 12 kuukautta voisi myös riittää heille paremmin. Haluaisin vielä pyytää kaikkia tukemaan ajatustani kohdassa yhdeksän. Haluan, että tässä olisi yhtenäinen lähestymistapa, kuinka allekirjoitus annetaan, koska tämä liittyy aktiiviseen vaalioikeuteen, niin Itävallassa he voivat jo 16-vuotiaana tukea kansalaisaloitetta, kun taas jossain valtioissa se on vasta 18-vuotiaana mahdollista. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pyrkiä myös tukemaan nuoria, että he voivat tietää enemmän Euroopasta ja tuoda omat kantansa esille. Joten meidän pitäisi tietenkin eritellä allekirjoittaminen, kansalaisaloitteen allekirjoittaminen ja aktiivinen äänioikeus, että kaikkialla voisi, voitaisiin noudattaa 16 vuoden ikärajaa. Niin puheenjohtaja, uskon, että tässä on vielä monia asioita, joita vaadittaisiin, että kansalaisaloitteesta tulisi käyttäjä ystävällisempi, joten tämä pitäisi vielä ottaa esille, mitä, mitä olemme nyt täällä kohdassa 11 aikarajat ja muutosten tekoaikarajat ovat aika lähellä nyt. Se on jo ensi viikolla 23. päivä ja äänestys valiokunnassa on 13.14. heinäkuuta ennen kesätaukoa. Mutta odotan innolla kaikkia tarkistuksia, joita kollegat vielä tulevat tekemään. Kaufman. Kiitos Kaufman. Onko puheenvuoropyyntöjä? Köster. Silja, für die sehr guten äh, Kiitoksia Silvia tästä hyvästä tiedosta. Ja on tietenkin tämä eurooppalainen kansalaisaloite on sen takia tärkeä, koska tällä tavoin Eurooppa ja toimielimet voidaan lähentää kansalaisia lähemmäksi. Ja tästä kaikista on ystävällisempää. Mutta eikä eurooppalaisen kansalaisaloitteen vähäinen käyttö liity jotenkin siihen, että heillä on aika vähän vaikutusmahdollisuuksia. Jos ymmärsin oikein, niin eurooppalainen kansalaisaloite on suunnattu ainakin komissiolle, ja komissio sitten päättää, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Eikö eurooppalaisen kansalaisaloitteen pitäisi tulla suoraan parlamentille, että parlamentti katsoisi tätä ja päättäisi sitten tämän jälkeen, toimiiko eurooppalaisen kansalaisaloitteen pohjalta, ja pitäisikö mennä ehkä vielä askele eteenpäin, tästä olisi kansan äänestys eri teemoihin liittyen. Thank you, Mr. Liberton. Kiitos. Liberton. Kiitos, puheenjohtaja. Ennen kuin siirrytään asian ytimeen, niin minä haluaisin tuoda esille tämän päivän kokouksen. Tässä oli liikaa asioita esityslistalla, kolme suurta asiakirjaa. Mm, ja ne pakottivat meitä työskentelemään kiireen vilkkaa. Tässä tuli kompromissia viime hetkellä englanniksi. Minä toivon, että tämä ei koskaan enää toistu. Meillä on oltava kevempiä esityslistoja. Poliittinen ryhmä on juuri alustettu. Oikeuksien vapauksien Eurooppa. Ja minä koordinaattorina tulen katsomaan, että tässä on kevempi esityslista vastaisuudessa. Kaufmannin lausuntoluonnos on mielenkiintoinen. Siinä tuodaan esille, että Euroopan kansalaiset ovat pettyneitä tähän mekanismiin. Sillä on kolme positiivista tulosta on saatu aikaiseksi tähän tullessa. Right Water muun muassa. Ja tämä on melko vähän. Minä haluaisin nyt pohdiskella, miksi tässä on epäonnistuttu. Ensinnäkin minun mielestäni tässä on suhdanteeseen liittyviä tekijöitä, jotka nousivat lausunnossa esille. Ja joitain asioita, jotka minä nyt nostan esille. No, suhdanteeseen liittyvät tekijät, ne liittyvät ennen kaikkea siihen, että tässä alkuperäisessä menettelyn havainnoinnissa oli ongelmia. Se, että Komissiolla ei ole riittävän selkeää verkkosivustoa. Tämä epäselvyys saattoi johtaa siihen, että jotkut kansalaiset joutuivat harhaan. Lisäksi olisi hyvä tuoda esille joidenkin valtioiden tarve tuoda esille se, että kun allekirjoittaa vetoomuksen, niin silloin on kirjoitettava eteenpäin henkilökohtainen identifioitumisnumero. Tämä saattoi lannistaa joitain kansalaisia. Tämä on hallinnollinen taakka. Ja lisäksi on muita tekijöitä. Eurooppalainen lainsäädäntö on monimutkaista säännöt liittyen maihin ja allekirjoitusten määrään, joista allekirjoittajien tulisi tulla, on, ovat monimutkaisia, joten on ymmärrettävä, että näistä syistä johtuen kansalaisaloitteen vaikutus on ollut melko, melkoinen pettymys. Mutta tässä on myös perustavanlaatuisia ongelmia liittyen mekanismiin siten kuin se artiklassa 5. Laadittiin miljoonan kansalaista, vaadittiin seitsemästä eri valtiosta. Ongelma on se, että loppujen lopuksi tämä on raskas prosessi ja se ei maksa vaivaa, sillä tämä mahdollistaa sen, että komissio saattaa ehdottaa lainsäädäntömuutosta ja sitten pyytää komissiota tekemään lainsäädäntömuutoksen, niin mm, minä kyllä ymmärrän, että kansalaiset eivät halua aloittaa tätä raskasta menettelyä, jotta he saavuttavat niin vähän. Tämä on epäonnistunut, sillä tämä Stop TTIP, joka kiehtoi monia aluksi, niin komissio pysäytti sen alkuunsa, sanoi, että sitä ei voi ottaa vastaan. Lisäksi kyseessä on menettely, joka on kansalaisten osallistamismenettely. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta tämä ei ole mitenkään osallistuvan demokratian menettely. Tämä kohta yhden mainitsema termi on kyllä täysin liioiteltua. Demokratia perinteisen määritelmän mukaan tarkoittaa kansan itsemääräämisoikeutta, poliittinen regimi, joka mahdollistaa kansalaisille sen, että nämä ilmaisevat kantansa ja heillä on vallankäytössä viimeinen sana. Osallistuva demokratia on viimeinen, on erillinen asia. Tämä tarkoittaa sen, että kansalaiset saavat ilmoittaa kantansa ja he saavat ilmoittaa pyynnön tässä eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa ja pyyntö ei ole suora demokratia, mikäli me haluamme että tämä toimii kunnolla. Meidän on tuotava esille, että tämä ei liity osallistuvaan demokratiaan. Tämä on erillinen asia ja lisäksi olisi kysyttävä, miksi me haluamme estää kansalaisia käyttämästä tätä. Varsinkin tämä Stop tip olisi ansainnut paremman kohtelun. Kiitos, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Onko Kaufmannilla vastattavaa. Ja äh, herr president. Puheenjohtaja, lämpimät kiitokset kaikesta ja huolimatta, joka täällä on mainittu, jota minä itsekin olen täällä esittänyt, haluaisin vielä kerran muistuttaa, että tässä puhutaan oikeastaan maailman uudesta asiasta maailmassa. Missään maailmassa ei ole rajat ylittävää demokratiaa, tällaisia demokraattisia elementtejä, niin kuin meillä olisi kansalaisaloitteen avulla, joka on Lissabonin sopimuksessa määritelty ja on ollut kolme vuotta voimassa. Ja olen erittäin tyytyväinen, että asetuksessa on tällainen määräys, että kolmen vuoden päästä, kun sitä on käytetty kolme vuotta, katsomme yhdessä, mikä on toiminut ja mikä ei. Tässä on tietenkin monia asioita, jotka ovat toimineet, ja onhan nyt ilman muuta niin, että kyllä pitää tarkastella koko asiaa, mutta tässä on kysymykset, jotka pitää ottaa vielä esille. Ja mainitsinkin lausunnossani aikaisemmin. Tietenkin voimme keskustella pitkään siitä, että kansalaisaloite, joka esittää komissiolle, jossa on sitten miljoona allekirjoitusta, onko se nyt sitten hyvä ja onko se nyt asiaa eteenpäin vievä. Mutta tätä minä, tämä ei minua tällä hetkellä huoleta, koska minä sopimusmääräyksemme ovat tällä hetkellä ihan selkeät. Jos tunnette tämän historian, niin sehän kesti monta vuotta ennen kuin tämä otti ylipäätänsä somukseen mukaan, mutta miljoona on nyt siellä määriteltynä ja uskon, että, että se on selkeä määräys niille, jotka ovat aloittaa kansalaisaloitteen. Ja toiseksi tässä on vaatimus komissiolle, kyllä, totta. Edustaja Köster kysyikin juuri tätä, että tässähän ei puhuta nyt kansalaisilpiteen kysymyksestä, mistään kansanäänestyksestä. Tähän, tarvitaan, tähän on olemassa kansallisella tasolla muita välineitä. Me, meillä oli Berliinissä monia sellaisia kansanäänestyksiä, jotka sitten vaikuttivat asioihin huomattavasti. Tällaista kansallisella tasolla, eurooppalaisella tasolla meillä tällaista ei ole. Tässä on tava mahdollisuus kansalaisella vaikuttaa eurooppalaiseen politiikkaan, että voit katsoa vähän kansallisen napansa ulkopuolelle ja näin yhdistää toimia muiden Euroopan kansalaisten kanssa, niiden kanssa, joilla heillä on yhteisiä ajatuksia siitä, minkälaisia lakeja Euroopan unionin pitäisi esittää. Ei tämä koko menettelytapa on minun mielestäni oikein hyvä ja hyvin määritelty sopimuksissa. Tietenkin aloitteen tekijät, kuten täällä Eero totesi, voit kääntyä parlamentin puoliin, mutta tämä on silloin tällainen tavallinen perinteinen vetomus, ja voit kääntää myöskin vetomusvaliokunnan puoleen. Ja vetomus ja kansalaisaloite ovat hyvin kaksi erilaista asiaa. Ja tässä on tärkeää, että parlamentti on mukana sitten tässä kansalaisaloitteessa siinä vaiheessa, kun miljoona allekirjoitusta on saatu, niin meidän pitää järjestää täällä julkinen kuuleminen täällä talossa. Näin teimme juuri tämän Stop the Division aloitteen osalta vähän aikaa sitten. Ja sitten, jos tämä tehdään, niin sitten huomataan, kuinka erilaisia kantoja tähän kansalaisaloitteeseen on olemassa. Ja tämä on hyvä, että meillä lainsäätäjillä on mahdollisuus arvioida tätä ja antaa oma kantamme tähän. Ja komissiokin voi tehdä näin. Mutta, mutta se, kuinka komissio sitten toimii kansalaisaloitteen osalta, sitä emme voi, päätöstä voi tehdä komission puolesta. Haluaisin vain huomauttaa, että tässä puhutaan miljoonasta allekirjoituksesta, mutta samalla pitää miettiä myös sitä, että meillä on 500 miljoonaa kansalaista Euroopan unionin alueella. Ja ennenkään demokratiassakaan voida tehdä niin, että miljoona allekirjoituksella voidaan päättää 500 miljoonan ihmisen asioista. Tämä menee minun mielestäni liian pitkälle. Ei kukaan varmaan estä kansalaisia aloittamasta tällaisia aloitteita. Mutta ne kansalaiset, jotka ovat tehneet kansalaisaloitteita, jotka ovat siis rekisteröityjä kansalaisaloitteita, ovat ilmeisestikin aliarvioineet sen, kuinka paljon työtä tässä oikein oli, jotta jotta saadaan miljoona allekirjoitusta kokoon. Tämän on osoittanut monet kuulemistapaukset, järjestötilaisuudet eri aloitteen tekijöiden kanssa. Täällä aika usein on aliarvioitu sitä, kuinka paljon työtä tämä vaatii. Ja etenkään saa unohtaa sitä, että monet, jotka ovat tehneet aloitteita, ovat tehneet tämän vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti. Ja tässä on tietenkin suuri ongelma myöskin se olemassa, se, että tämä väline meidän julkisessa mielipiteessä on aivan liian vähän tunnettu väline. Tässäkin pitää tehdä työtä vielä. Meidän pitää tehdä enemmän mainostusta, rummuttaa rumpua tämän aloitteen puolesta, että kansalaiset tietävät, mitä mahdollisuuksia heillä on, koska tässä on edelleenkin puutteita. Thank you very much, Mrs. Kaufman. Kiitos, Kaufman. Kohta 24 on loppuun käsitelty. Siirrymme kohtaan 29. Tarkistusten käsittely. 30. 31. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta. Krisokonus esittelee puheenvuoron. First of all, I would like to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä 60 tarkistuksesta tähän mietintöön, joka koskee EUn oikeuden soveltamisen valvontaa 2012-2013 Tämä osoittaa sen, kuinka kiinnostava aihe on ja se kuvaa sitä, että voimme lisätä valiokuntamme vaikutusvaltaa tekemällä kunnollisia mietintöjä, jotka olevat samoilla linjoilla edellisten vuosien mietintöjen kanssa ja voivat ottaa mukaan myös uusia elementtejä. Ehkä näin laajemmalta, laajemmasta vinkkelistä tarkastella tätä asiaa. Olen jo käsitellyt kaikki teidän tarkistuksenne. Mielestäni Jotkut niistä menevät siihen suuntaan, että niillä parannetaan luonnoksessa olevia ajatuksia. Toiset taas pyrkivät vastustamaan sitä, mitä, mitä olen ehdottanut, ja toisessa taas tuodaan aivan uusia näkökohtia mukaan, jotka eivät olleet ollenkaan luonnoksessani mukana. En tietenkään voi kaikista asioista olla yhtä mieltä, mutta olen varma siitä, että suurimman osan tarkistuksen osalta voimme varmasti kyllä löytää yhteistä pohjaa ja olenkin aloittanut jo työn kompromissitarkistusten laatimisesta, mutta tietenkin haluaisin kuulla teidän kantanne täällä valiokunnassa ja sitten olisi va- mahdollisuus keskustella teidän kanssanne suoraan teidän ajatuksistanne ja ehdotuksistanne. Näin me kaikki voimme ymmärtää paremmin, kuinka meidän pitäisi nähdä nämä käsiteltävissä olevat asiat ja kuinka voisin tehokkaasti tehdä työtä ja esittää teille kompromissitarkistusnipun, josta voitaisiin sitten perusteellisemmin yksityiskohtaisemmin keskustella varjoesittelyiden kokouksessa. Loppuhuomiona halusin vielä sanoa, että eh, luonnokseni ytimenä on se, että olisi valotettava joitakin hieman epämukaviakin tosiasioita. Ensinnäkin sitä, että on, on ero primäärisen ja sekundäärisen EU-lainsäädännön välillä. Perusoikeuskirja on osa primäärilainsäädäntöä. Toinen tosiasia on se, että voidaan ajatella, että se, että ei panna EU-lainsäädäntöä, se voi johtua jäsenvaltioiden instituutioista, mutta myös Euroopan toimielimistä. Näin rikotaan primäärilainsäädäntöä ja oikeuksia. Kolmas tosiasia koskee sitä, että leikkauspolitiikka, jota on pantu viimeisten viiden kuuden vuoden aikana talouskriisiin vastataksi, vastataksemme erityisesti euroalueella on asettanut rajoitteita oikeuksien osalta ja me rajoittanut perusoikeuskirjan soveltamista. Tämä on jo käynyt ilmi hyvin yksityiskohtaisesta tutkimuksesta, joka laadittiin tuolla sisäisten politiikkojen pääosastossa Euroopan parlamentissa. Ja siellä käsiteltiin kriisin vaikutuksia perusoikeuksiin. Se julkaistiin joitakin viikkoja sitten Libe-valikunnan pyynnöstä Euroopan parlamentissa ja se on mainittu omassa mietintöluonnoksessani. Minun kantani on se, että EUn lainsäädännön painoa koskeva, kriisi, koskeva mietintö vuosina 2012-2013 on asiakirja, jossa on ainakin käsiteltävä nämä asiat niin, että jossakin määrän voitaisiin olla vakuuttavia kansalaisia kohtaan ne ansaitsevat sen. Tietenkin jos enemmistö haluaa, niin tämä valiokunta ja sitten parlamentin täysistunto viime kädessä voisi ainoastaan ohittaa nämä tosiasiat ja poistaa kaikki viittaukset säästöpolitiikkaan, sosiaalisiin oikeuksiin ja näihin ongelmallisiin suhteisiin. Mutta tämä ei kuitenkaan ratkaisisi olemassa olevia ongelmia, vaan se pikemminkin antaisi ymmärtää, että parlamentti ei pysty hyväksymään tosiasioita eikä puuttumaan niihin tavalla, joka, voitaisi, joka voisi edistää Euroopan integraatioprosessia ja, ja kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Thank you as well. Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä? Hautala. Thank you, Chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, Krisagonos, tästä luonnoksesta. Tässä on esitelty useita asioita, jotka ovat herättäneet keskustelua. Nämä liittyvät säästötoimien vaikutuksesta ja sitovien sopimusten, muun muassa perusoikeuskirjan vaikutuksista, olisi tervettä, että todetaan, mitä on tapahtunut ilman, että mennään pidemmälle, kun puhutaan näistä säästötoimista. Se mitä on rikottu Troikan pyynnöissä tai komission vaatimuksissa liittyen vaatimuksiin tiettyjä jäsenvaltioita kohtaan, niin se, että se rikkoo myös tästä omaisuus hallintamallista, kuin muuten tästä yksityis, yksityistämisestä. Ja tässä jossain määrin muulta osin minä olisin myös tuoda esille erään asian, joka liittyy minun tarkistukseen kansalaisilla on ihmisoikeusperuskirjan mukaan oikeus hyvään natiivasta hallinnosta ja kansalaisilla saavat tämän oikeuden täytäntöön pantua. 298 Lissabonin sopimuksen ainut ainut kohteessa tämä valta täytäntöön, ja tämä on hyvä, että tämä lisäys voitaisiin tehdä liittyen rikkomusmenettelyyn. Tämän mietinnön kautta selviää, että rik- täytäntöönpanon rikkomukset ovat alenemaan päin ja EU-pilotti hankkeet ovat olleet tässä osallisena ja EU-pilot-hanke on sellainen, että se ei ole välttämättä legitiimi ja olisi hyvä, että on oikeudellisesti sitova väline, joka määrittelee rikkomusmenettelyn eri vaiheet. Toivottavasti tämä voidaan ottaa huomioon goldplating. Tässä on hyvä muistaa, että kun panna täytäntöön EU-lainsäädäntöä, niin tässä piilotellaan äh, tiettyjä asioita, jotka ovat peräisin EU-oikeudellisista välineistä ja osaltavat tietyn määrän läpinäkyvyyttä siten, että kansalaisten äh, hallitusten tulisi nähdä velvollisuus panna täytäntöön eu lainsäädäntö ja toisaalta pitäisi katsoa kiinnittää mitä myös siihen, mitä on lisättävä Karimin ja muiden tarkistus 57 oli hyvä. Se, että tuetaan kansallisten parlamenttien roolia EU-lainsäädännön panemisessa ja läpiviemisessä kansallisen lainsäädäntöön EU-parlamentin ja kansallisen parlamentin yhteistyö välttämättä oli hyödyllistä, mutta olisi hyvä verrata, mitä välineitä on transformoitava kansalliseen lainsäädäntöön. Ja nyt eräs kommentti on välittynyt tähän mietintöön, mutta on kolme maata, joilla on assosiaatiosopimus EUn kanssa – Ukraina, Georgia ja Moldova ja näiden tulevana täytäntöön 300 välinettä, sisämarkkinasäännöt, julkiset hankinnat ja nämä, ihan tämä kova aines. Joten kenties olisi hyvä tätä huomioon, että EU-parlamentti voisi auttaa näitä kansallisia parlamentteja siirtämään tämän lainsäädännön omaan lainsäädäntönsä. Olisi kenties hyvä tunnustaa, että säästötoimenpiteet ovat rikkoneet joitain perusoikeuksia vastaan. Mr. Le Breton. Le Breton. Le, le rapport de Monsieur Crisogono. Edustaja Chrysogonisin mietintö on erittäin kiinnostava, koska siinä on se hyvä puoli, että hän, sitten se ei ole mitään kapulakieltä. Tämä on hänen kantansa ja minunkin kantani. Hän korostaa nimittäin sitä, että Euroopan unioni on kriisin takia ajatun tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot ovat joutuneet rikkomaan perusoikeuksia ja perusoikeuskirjaa. Tämä pätee paikkansa. Kun tätä tekstiä luetaan, tulee heti tietenkin Kreikka mieleen. Siellä terveyspalvelujen saanti on kyseenalaistettu, siellä lapsikuolleisuus on noussut paljon. Samoin oikeus asuntoon on vaarantunut useissa Euroopan valtioissa olen aika äh, harmissani, kun tältä tarkistuksesta äh, luen, että kaikki nämä kohdat, joiden kautta tämä, tämä raaka totuus ilmaistiin, niin ne poistettaisiin tässä F ja G johdantokappaleet 789 kohdat aivan selkeästi eivät tule mm, pitää pysymään pystyssä tarkistus tarkistusvyöryn alle, joten palaamme tähän kapulatekstiin ja olen varma, että loppujen lopuksi tuloksena on teksti, joka antaa todellisuudesta täysin vääristyneen kuvan, mikä on todella vahinko, että emme pysty katsomaan todellisuutta silmiin. Täällä on yksi asia, joka on erityisen kiinnostava, joka on tässä mietinnössä mainittu, nimittäin komission analyysi, joka on hyvin kyyninen tässä komissio on sitä mieltä, että nämä taloudelliset pöytäkirjat eivät ole EUn lainsäädäntö ja näin ollen perusoikeuskirja ei päde näihin. Tämä on todella sellaista järkeä, joka on tuomittava, koska sillä pyritään jo oikeuttamaan perusoikeuksien rikkominen. Vielä lopuksi haluaisin kuitenkin päättää hieman iloisempaan sävyyn. Täällä on joitakin kiinnostavia tarkistuksia. Mainitsen yhden, jota voin täysin tukea. Se on Rova Hautalan tarkistus. En tiennytkään hän tätä puheen. Hän ehdottaa, että äh, tätä EU-pilottihankkeen oikeudesta asemaa, mutta tämä on äh, siis organismi, joka puuttuu tähän kriisin hallintoon ja onkin tarpeen selkeyttää sen aseman, niin että tiedämme, niin että kansalaiset tietävät, mikä tämä organismi on ja missä tilanteessa se täsmällisesti toimii. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Castaldo. Kiitos, Castaldo. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja Afkon antana ja minun pitää myöskin kommentoida ja, ja onnitella esittelijä Kriso Konoksia korostaa tietystä työstä. Minun kommenttini ovat vain teknisiä. Kolme, neljä, viisi, kuusi kohtat, kohdat. Ne koskevat juuri lähinnä minun valiokuntani asioita. Ja olen ehdottomasti samaa mieltä näihin poliittisiin aspekteihin, joita tässä on mainittu. Eli säästötoimenpiteen vaikutukset. Todellakin tässä ovat maailmanlaajuiset oikeudet, kansalaisten oikeudet joutuneet näin kyykkyyn näiden säästötoimenpiteiden takia. Jopa ne on kielletty täällä Etelä Välimeren rannoilla kansalaisilta. Ne tulee sitten kohtaan kolme. Ilman muuta mekin Aafkossa olemme ottaneet juuri sen tärkeyden esille – että pitää löytää mahdollinen ratkaisu näin seuraamuksiin. Ja tässä olemme aika pitkälti samoilla mielellä. Nyt tulee sitten kohtaan neljä. Tästä puhuivat myöskin aikaisemmatkin kollegat täällä, jotka puhuivat. Niin sen vastakkainasettelun jälkeen, mitä me olemme täällä eri ryhmissä käyneet, niin olemme tietenkin todenneet kaikki ne, että se, että säännöstö tästä järjestöjen ja säännöstön puuttuminen ja että tässä on komission harkintavaltakin olemassa, niin tämä ei salli sitä, että ovat avoimia ja heillä on standardita vaadittaisiin tätä mekanismilta. Joten tuemme tässä myöskin kollega Hautalaa juuri juridisesti ja todettiin, että tarvitaan autonominen järjestelmä, että, jossa voitaisiin vaikutusarvioida tehdä parlamentin sisällä. Ja voit, voidaan juuri katsoa, että kuinka tärkeää on Lissabonin puitteissa lisätä tässä avoimuutta, mitä tulee jäsenvaltioiden täytäntöönpanon osalta. Mitä tulee kohtaan viisi, tässä olen myöskin samaa mieltä siitä, me todettiin poliittisista arvinoista. Totta kai heillä pitää olla varmuus sitä, että tämä toimii. Ja se pitää mainita myöskin raportissa selkeästi. Ja sitten lopuksi vielä kohta kuusi, eikä soveltaminen jäsenvaltioissa. Täällä puhuttiin, että välttämättä goldplatingia, eli turhien määräysten asettamista jäsenvaltioissa enää, ei saada sääntöjä noudattaa eri tavalla eri jäsenvaltioissa sen mukaan, missä ollaan. Joten toivomme, että kaikki meidän ehdotuksemme tullaan ottamaan huomioon sitten myös täällä juri-valiokunnassa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, this is... Kiitos. Tämä oli viimeinen puheenvuoropyyntö. Haluatko Krisagonos reagoida? Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä näistä huomioista. Odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa niin, että pyrimme sitten löytämään kompromisseja aina kun sellaisia on löydettävissä. Thank you. Thereby we close. Kiitos. Esityslistan kohta on päättynyt silmikohta kohtaan 31. Keskustelu aiheesta kohti yhteenliitettyjä digitaalisia sisämarkkinoita koskeva säädöstöä. Puheenvuoron saa valmistelija Zambarski. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on ilo toimia esittelijänä tässä näin tärkeässä asiassa. Odotan työtäni varjoesittelyiden kanssa malttamattomana tämän päiväisen keskustelun jälkeen. Meillä on tarkoitus kokoontua huomenna varjoesittelyiden kanssa. Euroopan digitaalistrategia, jota komissio on ehdottanut viime toukokuun alussa, pyrkii tarjoamaan kansalaisille ja yrittäjille enemmän niin mahdollisuuksia digitaalipalveluiden alalla. Kuten tiedätte, strategiassa on useita aloitteita, jotka kuuluvat, kuuluvat usean parlamentin valiokunnan toimivaltuuksiin. Lausuntoluonnoksessa keskittyy niihin asioihin, jotka kuuluvat tämän valiokunnan valtuuksiin. Kyseessä on muun muassa digitaalimarkkinoiden rooli, kasvun ja innovoinnin ja luovien alojen kilpailukyvyn edistämiseksi poistamalla olemassa olevia esteitä. On tarpeen tehdä uudistuksia, jotta voidaan parantaa sisältöjen siirrettävyyttä laillisesti, jotta voidaan lisätä internet palveluntarjoajien toimintaa ja suojella tekijänoikeuksia ja korostaa erityisesti suuria rikkomuksia niiden merkitystä. Minulla on useita tarkistusajatuksia, mutta minua kuitenkin rajoitti tämä merkkimäärä lausunnossa. Aion tehdä vielä tarkistuksiakin lausuntoluonnokseen koskien hinta syrjintää verkossa – lisää tukea pk-yrityksille ja muitakin asioita. Tehän tiedätte, että tärkeät prioriteetit koskevat sitä, että saadaan paremmat lainsäädäntöpuitteet digitaalitoimintaan varten erityisesti tekijänoikeuksien osalta. Markkinat tuottavat 450 miljardin vuotuiset tulot ja alalla on potentiaalia, jonka kautta voidaan luoda vielä parannettuja digitaalisia palveluita. Olemme olleet todistamassa erityyppisiä innovatiivisia lähestymistapoja ja havainneet, että on päivitettävä säännöt, joita sovelletaan tekijän oikeuksiin. Jos haluamme saada aikaan innovoivat, kukoistavat digitaaliset markkinat. Meidän on varmistettava, että järjestelmät ovat yhteensopivia ja markkinoilla voidaan todella hyödyntää parhaiten potentiaalia. Lopuksi haluaisin muistuttaa al- kalenterista alkuperäistä aikataulua muutetaan, koska odotamme lopullista päätöstä komissiolta. Tietääksemme, onko tällä valiokunnalla tällainen assosioidun valiokunnan status. Nyt oletan kommenttejanne ja odotan oikein hedelmällistä keskustelua huomenna varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. Uh, thank you as well, Mr. Radev. Kiitos, Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, економическите възможности, създадени от цифровата економика. Hyvät kollegat, taloudelliset mahdollisuudet, jotka digitaalitalous luo ja televiestintä luo, ovat merkittäviä. On tärkeää, että tämä sisämarkkina-alue voi tuoda miljardeja euroja vuodessa ja luoda tuhansia työpaikkoja. Olemme tänään nähneet eri lainsäädäntöä liittyen sopimusoikeuteen – sisällön siirtoon eri tasoilla, eri rajat ylittäviin siirtoihin ja myös on nähnyt keskustelut myös hintaeroista ja sähkö hinnan erosta tämä sääntelee kaikkea kulutusta. Me olemme nähneet vaikeuksia että äh, sen suhteen, että se otamme kiinni, meidän äh, äh, otamme kiinni markkinat, me haluamme nyt ottaa askeleen oikeaan suuntaan. Kuluttajien oikeudet ovat tärkeässä roolissa ja yhteensovitettu lainsäädäntö tarkoittaa myös, että verkkovälitteiset so, sopimukset ja räätälöityvät sopimukset ovat oikealla tasolla. Me uskomme, että eri kansalliset järjestelmät tällä alalla mm, lähenevät toisiaan ja olemme varma, että toimin ryhdytään, jotta noudataan eurooppalaista lainsäädäntöä. Eurooppalaisten kansalaisten tulee saada parempi pääsy verkkoväitteisiin kulttuuripalveluihin. Tämä lisää kulttuurin monimuotoisuutta tällä alalla. Kiitos. Reda. Thank you, Chair. Yes, the colleagues have already... Kiitoksia puheenjohtaja, kun kollegat täällä mainitsivatkin jo aika monta tärkeää aspektia digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta. Haluaisin vain ottaa sen lisäksi esille, että ilman muuta näiden tavoitetta ei voida erossa perusoikeuksista saavuttaa näitä tavoitteita. Siis, eikä minun ryhmäni tavoitteena on tässä yhteydessä katsoa myöskin sitä, että kuinka voimme parantaa rajat ylittävää pääsyä kulttuurin monimuotoisuuteen, ei pelkästään kaupallisella alalla, myöskin ei-kaupallisella alalla, kun ajatellaan julkis, julkiset yleisradiopalvelut, ja mitä vaikutuksia digitaalisella lainsäädännöllä tällä hetkellä on sitten kuluttajan suojaan ja yleisön oikeuksiin. Haluaisin mainita tässä erityisen ongelman, jos tulemme, tulemme kohtaamaan, kun puhumme digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta strategiasta, joka on mainittu muun muassa näissä muutamissa muissakin mietinnöissä, joista olemme puhuneet täällä. Nimittäin ongelma on se, että samanaikaisesti komissio ja parlamentti, kun käsittelemme näitä verkkovälittäjiä, havaimme, että olette neutraalimpia, mutta samalla myöskin vastuullisempia. Minun mielestäni nämä kaksi tavoitetta ovat ristiriitaisia tavallaan. Sillä jos pyydetään kaupalliselta toimijalta neutraalisuutta, niin heidän pitäisi olla tehdä vähemmän tietoisia päätöksiä siitä, kuinka tiettyä palvelua käyttää, mutta sanotaan, että ovat vastuullisempia, niin heidän pitää olla vähemmän neutraaleja. Eli tämä on hyvin tärkeä keskustelu, että meidän pitäisi käydä, kun arvioimme strategiaa ja kun mietimme myöskin eh, näiden oikeuksien huomioittamista tulevaisuudessa. Thank you very much. That was the last uh, request for floor. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten asiaa voidaan pitää lopun käsiteltyä. Onko Samparskilla vielä tähän kommentoitava? Ei, hyvä, kiitos paljon. Jatkamme esityslistan kohdalla 32. luvan antaminen. Ja tässä on siis suositusluonnoksen käsittely kyseessä. Aiheesta on luvan antaminen Itävallalle, Belgialle ja Puolalle ratifioida Budapestin tai liittyä Budapestin yleisopimuksen tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista. Minä olen tässä esittelijä, teen annan itselleni puheenvuoron. Suosittelen luvan antamista ratifioidetta liittyä Budapestin yleissopimukseen. Tämä kantaa kortensa kekon sisämarkkinoiden osalta siten, että sallitaan sopimukset eh, ja sisävesien kuljetusstandardit läpi Euroopan. Tässä on mahdollisuus valita lainsäädäntö liittyen rahdinkuljetukseen sopimuksen puitteissa. Nämä säännökset näin ollen vaikuttavat sääntöihin, jotka Raama 1 asetus määrää. Budapestin yleissopimus näin ollen kuuluu yksinomaisen eurooppalaisen toimivallan piiriin. Tästä huolimatta yleissopimus ei ole mahdollisuutta unionille liittyä osaksi yleisomimusta. Jäsenvaltiot eivät voi ilman unionin lupaa ratifioida sitä artiklaa 2.1 sopimuksessa määrää näin. Näin ollen yksi toimivaltaan liittyy jostain yhteen säännökseen sopimuksessa ja se ei mitenkään vaikuttaisi unionin oikeudellisiin puitteisiin näin ollen suositusluonnos suosittelee luvan antamista Itävallalle Belgialle ratifioida, äh, Belgialle puolelle ratifioida ja Itävallalle liittyä Budapestin yleissopimukseen. Tämä on määrä astua voimaan 23. kesäkuuta kuluvaa vuotta. Mikäli halutaan tarkastushuoneen esittää, mikäli halutaan kumota esittelijän näkemys, onko kommentteja jäljellä olevilta jäseniltä, puheenvuoropyyntöjä ei näy. Minä haluaisin jatkaa muuta sitten kohtaan saman hengenvetoon. Ferrara ei ole täällä. Selvä. Saavuitte kreivin aikaan. Tervetuloa. Olemme juuri kohdassa 33. Tämä teidän kohta tämä liittyy neuvoston direktiiviin, joka muuttaa direktiiviä 2011 kautta 16 liittyen automaattisen tietojen vaihtoon koskien verotusta. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen myöhästyksestä usein valiokuntakokoukset ovat päällekkäin ja on välillä vaikeaa ja mahdotontakin olla yhtä aikaa läsnä kahdessa paikassa. Ruotsin parlamentti on lähettänyt perustelun lausunnon koskien direktiiviehdotuksen, jolla muutetaan direktiivi 2011-16, joka koskee pakollista automaattisesta veroalan tietojen vaihtoa. Vastuuvaliokuntana subsidiariteettiperiaatteen nojalla meidän on käsiteltävä tämä asia, mutta valit- Valitettavasti tämä lausunto on tullut ruotsiksi, jota en osaa, joten en ole myöskään muuten saanut siitä mitään, minkäänlaista käännöstä. Yeah. There is a request that you slow down. Okay, okay, slowly. Mitä pyritte, että voisit vähän hitaammin? Joo, kyllä. Mm, mi riferiscono dal segretariato. Niin sihteeristöltä ilmoitettiin, että Ruotsin parlamenttiin lausunnossa todetaan, että komission ehdotus menee pidemmälle kuin soveltamisala edellyttäisi, erityisesti silloin kun komissio pyytää jäsenvaltion viranomaisia to- toimittamaan verotietoja jopa kymmenen vuotta aikaisemmin, maltaan vaiheelta ennen kuin menemme eteenpäin tähän menettelyyn haluaisin, että tämä Ruotsin parlamentilta tullut asiakirja saataisiin italian kielellä niin, että voisin sitten paremmin ottaa siihen kantaa. Kiitos. Uh, so, uh, we postpone this point to uh, to a further meeting. Niin, siirrytään tämä kohta sitten seuraavaan kokoukseen. Näin olemme käyneet esityslistamme läpi. Haluan todeta, että seuraava kokous on Brysselissä 13. ja 14. heinäkuuta. Kiitokset paikallaolosta ja näkemiin.